myöskin Lordi Moga ja herra Potocninge tämän iltapäivän vieraamme. Me siirrymme nyt esitystalla asiaan, joka koskee energialan sääntelyviranomaisten yhteistyöviraston ASERin asiakirjaa ja vuotuista markkinaseurantaraporttia. Tämän raportin esittelevät meille Aserin johtaja Alberto Potocnik sekä Lordi Mog. Meillä on tunti aikaa tätä keskustelua varten. Alustuspuheenvuoroon voi käyttää 20 minuuttia. Kaksi esittelijää yhteensä voivat käyttää 20 minuuttia. Kaksi alustajaa siis. Ja tämän jälkeen sitten, kun kollegat ovat kysymyksiä, Voitte vastata. Lordi Moge ensin, olkaa hyvä. Chair, thank you. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tilaisuudesta olla esittelemässä tätä asiakirjaa. Olkaa huolet, että tämä asiakirja on teille jaettu ja tämä on täysi versio tästä esityksestä. En usko, että meistä kumpikaan haluaisi käydä lävitse kaikkia näitä kalvoja tai kaavioita, mutta kenties kysymysvaiheessa, kysymysten esitysvaiheessa voidaan viitata näihin koko version kaavioihin, mutta minä nyt tällä lyhyempään version. Kyseessä on nyt toinen vuotuinen kertomus kaasu- ja sähkömarkkinoista. Täällä on sekä erisvirasto että CER esitelmässä tätä vuosikertomusta, eli energian sääntöviranomaisten neuvosto ja yhteistyövirasto. Olemme keskittyneet kolmeen asiaan, sähkömarkkinoihin, maakaasumarkkinoihin sekä vähittäismarkkinoihin. Tässä yhteydessä tarkastamme myöskin kuluttajan suojaa ja kuluttajan voimauttamiskysymyksiä. Lyhyesti käyn lävitse nämä kaikki kolme asiaa ja sitten Alberto puhuu enemmän tästä tukkukauppapuolesta. Alberto, ole hyvä. Kun tarkastelemme kehitystä sähkö- ja kaasumarkkinoilla, kun on kyse tukkumarkkinoista vuonna 2012, voimme antaa joitakin johtopäätöksiä, tehdä johtopäätöksiä, antaa suosituksiamme analyysimme pohjalta. Nämä perustuvat niihin tuloksiin, joita saimme vuosikertomuksen laajentavaiheessa, Se julkaistaan huomenna. Markkinoiden yhdistäminen toisiinsa on erittäin tärkeä seikka, joka lähentää hintoja ja myöskin yhdistää markkinoita. Ja tehokas yhteenliittymien käyttö on tässä merkittävä kysymys. Mikä tarkastelette sivua 14 tässä esity- kokonaisesityksessä ja tarkastelemme kehitystä vuodesta 2008 eteenpäin. Hinnat ovat lähentyneet eri puolilla Eurooppaa. Tämä tarkoittaa sitä, että hinnat ovat kehittyneet erittäin samansuuntaisella tavalla eri alueilla ja vuosina lukunäkemät viime vuotta, mutta palaan vielä tähän seikkaan myöhemmin. Tämä johtuu osittain siitä, että uusiutuvat energialähteet ovat tulleet enemmän markkinoilla ja lisäksi on tämä silmukkavirtauskysymys tullut mukaan kuvaan. Sähkömarkkinoiden kohdemallin täysimittainen täytäntöpano täytyy edelleenkin pitää prioriteettina erityisestikin silloin, kun on kyse ongelmakohtien hallinnoinnista hyvin nopeasti pitäisi nyt saada säännökset pistettyä täytäntöön lähitulevaisuudessa. ETM-säännökset ja muut. Nämä ovat erittäin tärkeitä, mikäli halutaan pistää täytäntöön sisämarkkinat energia-alalla vuoteen 2015 mennessä. Eli CACMNC hyväksyminen on erittäin tärkeä. Mikä siis siirtyy nyt kohtaan sivulle 16 tässä paketissa. Voitte havaita, mitä hyötyä on markkinoiden integroitumisesta ja fyysisestä yhteenliittymistä jäsenvaltioiden välillä hyödyt, jotka on jo saavutettu, on kuvattu ja lisäksi tarkastellaan, mitä hyötyä tästä kaikesta on loppukuluttajan kannalta, eli siitä, että markkinoiden yhdistämistä jatketaan laajemmalle, laajemmalle kuin mikä nykytilanne on. Ja ajatuksena on se, että suurin osa Eurooppa voitaisiin saada yhdistettyä, eri markkinoitet yhteensä yhdistettyä vielä tämänkin ja ensi vuoden aikana. Ja kun tarkastetaan yrittäviä yhteenliittymiä, meillä on edelleenkin valitettava tilanne. Sähkö virtaa väärään suuntaan lukuisilla rajoilla. Sitten sivu 15. Tästä havaitsette tämän tilanteen. Sieltä myöskin havaitaan, että Keski- ja Länsi-Euroopassa markkinat ovat yhdistyneet. Se on toteutunut monilla rajoilla. Siellä vasta virtaosa menee eri suuntaan kuin hintojen ero edellyttäisi, ja tämä ilmiö on laskenut miltei nollaan. Tämä tulee toivottavasti puolentoista vuoden sisällä toteuttaa muuallakin Euroopassa, mutta joka tapauksessa mahdollisimman nopeasti. Kapasiteetti ei tällä hetkellä ole mikään rajoittava elementti tässä. Pyritään parantamaan energiamarkkinoiden integroitumista Euroopassa. Eilenkin sivulla 15 tämä on oikealla puolella tätä kaaviota. Lisäksi meidän täytyy nopeasti puuttua täysin loop flow-ilmiöihin, eli silmukkavirtausilmiöihin, ennaltaarvaamattomiin virtoihin. Hintojen lähentäminen vuonna 2012 on yhdistänyt toisiinsa, ja tämä on osittain – liittynyt tähän loop flow-ilmiöön. Meidän täytyy valvoa tätä ilmiötä, mutta niin ikään meidän täytyy pyrkiä löytämään lyhyen aikavälin ratkaisuja ja myöskin pidemmän aikavälin ratkaisuja. Eli ensin pika ratkaisuja ja sitten pidemmän aikavälin ratkaisuja. Loppujen lopuksi tästä on hyötyä, mikäli pyrimme integroimaan tai luomaan yhteiset johdonmukaiset kehityskulut sähkö- ja kaasumarkkinoilla. Tätä voidaan parantaa joustavuutta kaasumarkkinoilla, kun tarkastelemme ja kun, ja kun saman aikaan uusiutuvat tulevat yhä enemmän markkinoille. Sitten kaasumarkkinoista. Merkittävä haitta kuluttajalle siitä, että likviditeetti ja markkinoiden integroituminen ja vähittäismarkkinoiden siirpailutuminen Euroopassa on edelleenkin tosiasioita. Tämä on yksi osa-alue, johon meidän täytyy kiinnittää aivan erityishuomiota tulevina aikoina meidän täytyy tässä pistää täytäntöön myöskin CMP, kapasiteetin jakomekanismi. Ja muut lainsäädäntöaloitteet, CMP ja CAM-lainsäädäntö. Meidän täytyy myöskin nopeuttaa cam täytäntöönpanoa kapasiteetin jakomekanismiin liittyvä lainsäädäntö, vaikka tämä ei olekaan oikeasti sitova eri puolilla Eurooppaa. Tässä haluaisin nyt viitata kalvoon numero 24 tai kaavion numero 24. Siltä voidaan havaita, että pitkän aikavälin kirjaukset rajoilla ja kapasiteetin yhdistämisessä asia on suurta. Sitä huolimatta vaikutukset ovat pieniä. Eli kapasiteettia kyllä kirjataan, mutta sitä ei käytetä. Eli tämä on turhaa kapasiteettia, hukkakapasiteettia suurimman aikaa. Joten meidän täytyy löytää tapoja ja luoda myöskin sääntöjä. Ja tämä congestion management, eli tämän tyyppistä ongelmien hallinta juuri liittyy tähän. Eli tämä kapasiteetti saada markkinoiden käyttöön niin, että se voidaan tehokkaasti käyttää. Lisäksi meidän täytyy edesauttaa pitkän aikavälin sopimusten luomista silloin, kun on kyse eri puolien välisistä kaupoista – Mikäli menet sivulle 20, sieltä havaitaan se tosi asia, että emme vielä ole sellaisessa tilanteessa, että hinnat olisivat kehittyneet asianmukaisella tavalla. Hinnat liittyvät edelleenkin hyvin pitkälti, tai riippuu se hyvin pitkä, pitkälti öljymarkkinoiden hinnoista pienellä viiveellä, joten vielä ei ole päästy sellaiseen tilanteeseen, että, että kaasun hinnat olisi voida, olisi voitu erottaa öljyn hinnoista, joten kaasun hinta ei heijastele lyhyen aikavälin olosuhteita markkinoilla. Ja lisäksi ei ole oikeita kannustimia, joilla saataisiin kaasu virtaamaan kunnolla Euroopassa. Siksi meidän täytyy kehittää sääntöjä, jotka liittyvät puolien väliseen kauppaan ja puolien käymään kauppaan niin, että luodaan erilaisia kaupankäyntialueita. Lisäksi meidän täytyy harmonisoida tai parantaa rajat ylittävää siirto hinnoittelua. Sivulta 22 nähdään nykyinen nyt valitseva tilanne. Lisäksi voidaan havaita, miten suuria eroja on siirtohinnoissa. Joskus samalla rajalla eri suuntaan hinta on erilainen, mutta varsinkin silloin, kun on kyse saman maan eri rajoista, hinnat vaihtelevat myöskin kaasun osalta. Olisi hyötyä siitä, että kaasu- ja sähkömarkkinat edelleenkin integroituisivat, lähentyisivät, koska kaasumarkkinatkin voivat myötä vaikuttaa siihen, että joustavuutta saadaan enemmän sähköjärjestelmiin. Nyt siirryn vähittäismarkkinoihin. Unfortunately, we still identify a... Valitettavasti meillä on edelleen aika lailla heikot tulokset, mitä tulee tuloksiin jäsenvaltioissa. On hankala osoittaa sormella ihan tarkalleen, mistä tämä johtaa, mutta ilmeisesti ihmiset pitävät kiinni paikallisista palveluntarjoajista ja vaihtamista pidetään monimutkaisena, aikaa vievänä ja riskaabelina, vaikka me tiedämmekin, että 23 ja 18 kaasumaata ovat onnistuneet saavuttamaan kolmen viikon ajanjakson vaihtamiselle. Säännellyt hinnat on edelleen ongelma sääntöjen, hintojen sääntely on edelleen hyvin läsnä olevaa, eli 49 sähkössä ja 46 ka- kaasussa on edelleen säänneltyä hintaa. Ja tämän vaikutus on se, että ihmisiä ei kannusteta vaihtoon. Ja tämä on todellinen este sille, että uudet toimijat pääsisivät markkinoille. Mitä sääntelyverkostoon tulee, olemme huomanneet, että on erilaisia lainsäädäntöjärjestelmiä ja sääntelyjärjestelmiä. Ne monimutkaistavat tilannetta kautta yhteisössä ja lisensointi on hyvin monimutkaista ja olemme huomanneet, että täyttä eriyttämistä ei kaikissa jäsenvaltioissa ole saavutettu Ja yhteenvedonomaisesti ei ole yllättävää, että tänä vuonna tai seuraavana vuonna tulemme huomaamaan, että vähittäishinnat ovat kasvaneet taantumasta huolimatta jäsenvaltioissa. Sähkön kysyntä on pysynyt samana energiaverot ja muut maksut tietyissä jäsenvaltioissa, ne rajoittavat hintoja ja vaihdon alhainen taso on edelleen huolenaihe jäsenvaltioissa, monessa jäsenvaltiossa. Kuitenkin me tiedämme, että avoimuutta on lisätty hinnoissa siitä, mistä hinnat koostuvat. Ja meidän mielestämme tämä onkin hyvin tärkeä kehityskulku. Ja tämän tarkoituksena on erityisesti lisätä kilpailua ja lisätä kuluttajien tietoisuutta mitä kuluttajahintoihin tulee, jos ne asetetaan tiettyä tasoa alemmalle tasolle, niin silloin se haittaa kilpailua. Eli sääntelyä vähittäishinnoissa täytyy poistaa niistä jäsenvaltioista, joissa sitä vielä on, jotta kilpailukykyä parannetaan. Meidän mielestämme kansalliset sääntelyviranomaiset, niillä tulee olemaan tärkeä rooli tämän kolmannen paketin läpiviemisessä, jotta lisätään kuluttajien tietoisuutta vaihdon eduista ja siitä, miten kuluttajat voivat vaatia oikeuksiaan. Kolmannen paketin säännökset ne ovat jakautuneet jäsenvaltioissa ja se, mitä pidetään herkkänä tai esimerkiksi toimitsijana konkurssina, ne on määritelty eri tavalla ja kaikissa jäsenvaltioissa ei ole tiettyä tarkkaa määritelmää siitä, minkä, miten määritellään herkkässä asemassa oleva kuluttaja. Heillä saattaa olla energialainsäädännössä jotakin mainintaa tästä noudattamistaso kuluttajalle tarjottavan tiedon suhteen kolmannen paketin kohdalla, se on hyvin korkealla tasolla kaikissa jäsenvaltioissa. Suurimmassa osassa jäsenvaltioita on riippumaton riitojenratkaisumekanismi 24 eh, energiassa ja 25 kaasun kohdalla. Ja nämä usein nimenomaan on kohdistettu energian käyttäjille. Mutta mutta miten tätä tietoa miten se heijastuu käytännössä. Meidän mielestämme tulisi tehdä vertailuja ja tulisi parantaa sitä tapaa, jolla näitä valituksia ja valituksia saatavaa tietoa käytetään. Älymittarien kohdalla tilanne on hyvin erilainen jäsenvaltiosta toiseen ja kalvolta 33 ja 34 näette tämän lähestymistavan eri jäsenvaltioissa Riittää, jos sanon, että edistysaskeleissa on huomattava ero eri jäsenvaltioiden välillä. Sitten pääasialliset johtopäätelmämme, ja tästä pääsenkin esityksemme loppuun. Huolimatta taantumasta viime vuosina kotitaloudet, ne ovat joutuneet maksamaan enemmän kollegat ovat tästä hyvin tietoisia. Tukkumarkkinaintegrointi on paranemassa, mutta silmukkaa virtaus on haitannut hintojen lähentymistä ja likviditeetissä kaasumarkkinoilla on puutteita ja myöskin kaasun siirtohinnoissa ja niiden avoimuudessa on puutetta. Mutta Not all of the member states. There are still on, me tarvitsemme edelleen tässäkin edistysaskeleita. Vaihtaminen ei ole riittävällä tasolla, säännellyt hinnat estävät tämän, tietoisuudesta on puutetta ja myöskin lojaaluus ja se, että pidetään kiinni sen hetkisistä toimittajista. Nämä ovat vielä suuria kompastuskiviä. Sitten meidän pääasialliset suosituksemme. Kuten komissiokin toivoo, me toivoisimme, että kolmas paketti vietäisiin täydessä mitassa läpi ja täytäntöön pantaisiin. Se täytyy saavuttaa ei ainoastaan sillä tavalla, että komissio painostaisi jäsenvaltioita, vaan myöskin kansalliset sääntelyviranomaiset joutuvat tekemään tässä töitä se, että me saisimme ensimmäiset, ensimmäisen verkkokoodeksin ja ne otettaisiin nopeasti käyttöön, tämä on välttämätöntä ja tämä varmaan tulee esille myöskin kysymyksissänne. Sitten ratkaisut silmukkavirtauksille ja, ja muutoksenhakutoimenpiteet tältä tarvitaan likviditeetti kaasupooleissa ja myöskin läpinäkyvyyttä siirtokustannuksiin. Se on välttämätöntä ja meidän täytyy edelleen käsitellä esteitä siihen, miksi kuluttajat eivät vaihda palveluntarjoajaa ja täten emme saavuta kilpailukykyisiä markkinoita. Ja tietenkin kuluttajan oikeuksia täytyy täytäntöönpanna täydessä mitassa. Vielä pari kommentteja. Ensinnäkin haluaisin kiittää niitä monia henkilöitä, jotka ovat työstäneet tätä hyvin täyteleistä asiakirjaa, hyvin pitkää asiakirjaa. Tässä taitaa olla muistaakseni 270 sivua painavaa tekstiä. Tässä tarkastellaan tämänhetkistä tilannetta. Minun täytyy kuitenkin sanoa, että nyt olemme esikuulemisvaiheessa ja oikein mielellämme toimitamme teille tietoa asiassa, joksi, jota me kutsumme sillaksi vuoteen 2025, koska me tarkastelemme tässä siirtymäkautta sen sijaan, että keskittyisimme vain tähän hetkeen. Ja tästä varmaan tämän päivän keskustelussakin puhutaan. Bene, voi avete terminato. Abbiamo terminato. Bene, allora alla fine del... Kiitoksia näistä alustuspuheenvuoroista. Näiden puheenvuoron jälkeen meillä on täällä puhuja luettelo. Ensimmäisen luettelossa on edustaja Turmes, olkaa hyvä. For the presentation. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia esityksestä. Minulla on yksi kysymys, joka liittyy täytäntöönpanoon. Se oli vaatimus myös Busekin mietinnössä ja minun kysymykseni meneekin komissiolle oikeastaan. Missä vaiheessa nyt olemme, kun suunnitellaan näitä kuudeja verkkokoodeksin suunnittelussa? kun tämä menee komitologian menettelyyn ja sitten seuraava kysymys komitologian seuranta tai sen tyyppinen, miten siihen otetaan parlamentti mukaan, kun parlamentti nyt ei huhtikuusta eteenpäin oikein toimi enää. Tähän tarvitaan selkeyttä. Ja sitten toiseksi haluan kiittää siitä, että painotettiin hintakysymystä kaasun osalta Busekin mietinnössä puhuttiin nimenomaan äh, kilpailupääosastosta ja siitä, että pitäisi lopettaa tämä historiallinen anakronismi niin, että indeksoidaan öljyn hintaan. Se rankaisee Euroopan teollisuutta. Meidän kaasuhintamme ovat nousseet paljon enemmän kuin äh, Amerikan hinnat ovat laskeneet. Eli meidän pitää tehdä töitä tämän hintaindeksoinnin parissa. Ehkä voitte antaa vinkin siitä, mitä voimme vielä tehdä äh, kilpailupääosasto ja Gazprom tietenkin, mutta sitten tämä 17 sivun silmukkavirta. Siinä vahvistetaan asia, jonka minä olen ottanut esiin jo vuosikaudet. Suurin silmukkavirta ei ole tässä tuuli Saksasta Puolaan suurimmat suunnittelemattomat silmukkavirrat menevät Ranskaan. Ja siitä syystä Slovenialla on se tilanne kun sillä on. Jos sanotaan, että silmukkavirta on ongelma, silloin Ranskan ydinvoima pitää ottaa esiin. Se on viisi kertaa suurempi ongelma tällä hetkellä kuin uusiutuvien silmukkavirta Eli tässä tulivoimaan ongelma. Ja sitten asia, joka tarvitsee kiireellisiä toimenpiteitä. 2004 lähtien, kun vapautimme sähkömarkkinoita, me, me motivoimme aivan valtavasti kuluttajia vaihtamaan yhtiötä. Saksan osalta voin Nibler varmasti vahvistaa nämä luvut. Angelika Nibler, Angela taisi olla joku muu tärkeä henkilö Saksan politiikassa, kuka hän mahtoi olla. Niin, Saksassa puolitoista vuotta sen jälkeen, kun on puhuttu, että sähkön hinnat ovat liian korkeat mitenkä paljon saksalaiset vaihtavat yhtiötä. Alle 10 prosenttia on vaihtoprosenttia. Saksa on rakentanut internetportaaleja ja siellä toimitaan. Eli tässä pitää kyllä tunnustaa, että kuluttajana oleminen, sehän voi olla ihan koko päivä työtä. Ja kun mietin näitä syitä, joita mainitaan tässä on unohdettu yksi. Käsittääkseni kuluttajat ovat markkinoiden huijauksen kohtaiksi joutuneetkin viime aikoina. Eli suurin suurin energiapörssi Euroopassa. Siellä on menty 35 jo tällä hetkellä. Ja Saksan kuluttajat eivät ole nähneet yhtään euroa alennusta tämän myötä ja energiamarkkinoiden ja energiapörssin kautta on vähentynyt nolla prosenttia heidän hintansa, joten minun kysymykseni teille kuuluu, minne nämä rahat oikein katoavat? Ja totta kai sanotte, että spot-markkinat eivät ole tulevaisuutta, mutta sen jälkeen kun kolme vuotta ovat hinnat laskeneet, niin ei ole minkäännäköistä syytä siihen, että kuluttajahinta eh, ei myös laskisi. Ja tätä ei kyllä näy tuolla raportissa ja minun mielestäni se on suurin ongelma markkinoiden toimimisessa. Ja minun täytyy lähteä 15 vaille, älkää ottako henkilökohtaisesti, eh, mutta minulle kerrotaan sitten vastauksista täältä huoneesta. Grazie, Turmes. Kiitoksia, edustaja Turmes. Herra Chichester seuraavana. Well, I thought Mr. Turmes... Luulin, että herra Turmes hoiti tämän homman niin hyvin, kun hän puhui tämän valikuntamme merkittävästä naishenkilöstä, että ajattelin, että voisin luopua omasta puheenjohtajastani, mutta no se siksi. Kiittäisin teitä tästä kertomuksesta ja sen esittelystä. Kiitän sitä, että ette käynyt sitä lävitse sivu sivulta. Tämä olisi ollut melkoinen urakka. Ja tähän olisi mennyt aikaakin. Annyt esittää teille vain vetoomuksen poliittinen puoli ja kuluttajakysymykset, jotka liittyvät hintojen nousuun. Claude puhui tästä jo. On hieman hämmentävää, että hinnat vain kasvavat kasvamistaan, kuluttajahinnat nimittäin. Aikana, jolloin Euroopan talous on, miten sanoisin, hieman masentunut, ei aivan depressioon, eli laman ole vielä menty, mutta kuitenkaan markkinat eivät toimi täydellä teholla – ja maailman markkinoilla tilanne, jossa Yhdysvaltain liuskekaasun tu on luomassa kaasun ylitarjontaa maailmanmarkkinoille, mutta kuitenkin tästä kaikesta huolimatta, kuten te sanoitte, kaasun hinta Euroopassa ja muualla ei kehity samaa tahtia. Ei näe oikeastaan mitään vastauksia tähän dilemmaan. Lähinäköpiirissä ei sellaisia ole. Tämä on suuri poliittinen kysymys. Ihmiset, joilla on vakaa tulotaso ja joiden energian käyttämä hinta jatkuvasti kasvaa, ja kun edessä on talvi, ja ihmiset katsovat, että heidän täytyy rajoittaa kulutustaan, koska heillä on varaa e- maksaa energiasta, niin tätä taustaa vasten. Mitä me voimme tehdä tälle ongelmalle? Olen yhtä huolissani kuin Claudekin palveluntarjoajan vaihtamisesta Hyvin harvoin ihmiset muuttavat paljon tarjoajaa, eikä se ole kovinkaan helppoa. Yritykseni ja minä olemme yrittäneet vaihtaa palveluntarjoajaa ja sitten palveluntarjoajan kanssa kommunikoitunut vaikeaan puhelimen, sähköpostin ja internetin välityksellä. Olen pyrkinyt toimimaan, mutta ei tämä helppoa ole. Miten voisimme helpottaa tarjoajien vaihtamista. Kilpailu on yksi tapa, jolla voidaan estää hintojen inflaatiomainen nousu, mutta kuten Claude sanoi, hyvänen aika olen taas samaa mieltä Claudin kanssa, niin on todellakin koko päivä tehtävä, kokopäiväinen työ olla kuluttajana, varsinkin kun se sähköstä. Meidän täytyy tiedottaa paremmin ihmisillä asioista. Minä luotan suuresti sääntelyviranomaisten kykyyn hoitaa asiat kuntoon, Kysyisin, mitä voimme sanoa kuluttajalle? Mikä voisi antaa kuluttajalle toivoa siitä, että markkinoilla voidaan tehdä lisää rakenteellisia muutoksia? Miksi olemme edelleenkin jumissa Gazpromin kanssa? Grazie, la parola ora. Kiitoksia. Seuraavan puheenvuoron saa kollega Maciej Ukot. Thank you. Uh, thank you. Kiitos puheenjohtaja. Olen hyvin iloinen siitä, että meillä on tänään mahdollisuus kuulla enemmän tilanteestamme energiamarkkinoilla aivan erityisesti Euroopan sisäisillä energiamarkkinoilla – ja haluaisin toivottaa Acerin johtajan Potocnikin tervetulleeksi. Kyse on virastosta, jolla, ah, jonka päämaja on Sloveniassa. Minulla on kaksi kysymystä, jos sallitte. Ensinnäkin minulla on paljon tietoa viimeiseltä kahdelta vuodelta ja tämän tiedon mukaan Aserista puuttuisi rahaa ja resursseja. Haluaisin, tämä olisikin ensimmäinen kysymykseni, onko kaikki nyt hyvin vai onko tämä vielä suuri ongelmakohta? Ja toiseksi, Aservirasto siis sijaitsee Sloveniassa, mutta se on kuitenkin meidän äh, sähkön tukkuhinnat ovat kolmanneksi korkeimmat. Eli tämä oli tavallaan vitsi, mutta tavallaan siinä kyllä on mukana totuuttakin. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Crawley. Kiitoksia eh, puheenjohtaja. Kolme ajatusta tulivat mieleen tässä alustuksista. Ensinnäkin sähkön hinta on noussut, ei ainoastaan kuluttajille, vaan myös teollisille käyttäjille. Kaasun hinnat ovat nousseet, ei ainoastaan kuluttajien vaan myös yritysten. Ja kun puhutaan siitä, että vaihdetaan palveluntarjoajaa, jos joku on sitä yrittänyt, niin varmasti tietävät, että edessä on ensinnäkin erilaisia maksuja, joissa tarvitsisi oikeastaan matemaatikon arvon, että tietäisi, mikä on kaikista paras vaihtoehto. Ongelma tässä vaihtamisessa ja hyvin hankalat järjestelmät ovat sellaisia, että ihmiset todellakin estyvät parhaan sopimuksen hakemisessa. Ja sitten nämä haavoittuvimmat käyttäjät sähkön ja kaasun osalta. Viime vuosina olemme nähneet, että ne jotka, joilla on pienimmät tulot, ovat kärsineet eniten, ei, ei ainoastaan hinnoista, vaan myös verotusmalleista eri jäsenvaltioissa. Ja huolimatta ihanteista, joita ne sisämarkkinoilla on energian käytössä ja energian tarjonnassa, sisämarkkinoilla on selvästi vääristymiä. Ja jos nyt katsotaan näitä kalvojakin, siellä on valtavasti Keski-Euroopassa, Ranskassa, Italiassa, Puolassa ja Belgiassa muualla keskinäistä toimintaa. Muuten tämä on hankalampaa. Ruotsi, Suomi, Pohjois-Tanska, Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Baltian maat, niillä ei ole samaa kapasiteettia, että olisi vaihtoehtoisia energialähteistä. Tämä ei suoraan liity siihen, mitä te teette, mutta keskustelimme siitä täällä valiokunnassa komission kanssa eh, ten verkkojen osalta. Mutta mitä sitten, kun eh, ei ole vaihtoehtoisia tarjoajia, energian tarjoajia. Ja sitten lopuksi vielä ottaisin esiin sen, että äskettäin luin ja näin BBCn uutisissakin äh, näin, eilen illallakin, että kuusi suurinta yhdistyneen kuningaskunnan energiayhtiötä äh, ovat äh, kasvattaneet voittojaan yhteen pilkku kahteen miljardiin puntaan tänä vuonna. Kaikki ne hinnat, miten ne ovat laskeneet mutta valtavia voittoja syntyy edelleen energian tuottajille ja tätä pitäisi sääntelijöiden katsoa. Minä puhun Irlannin tilanteesta. Siellä sääntelijällä on valtaa asettaa hinnat ja hinnan nousut pitää hyväksyä ja hyväksyttää. Ja tämä nauttanut, mutta minä olen ollut jo pitkään politiikassa. 20 vuotta sitten aloitin. Silloin energiaministeri omassa maassani sanoi, mikä hinta olisi. Ja silloin hinnat reagoivat ei ainoastaan markkinatilanteisiin, vaan kuluttajatilanteisiin myös silloin, kun taloustilanne oli vaikea. Silloin hinnat laskivat ja kuluttajat hyötyivät. Nyt emme ole nähneet vielä, miten kuluttajat hyötyvät riippumattomasta sääntelijästä. Kiitos. Kiitoksia sitten edustaja Niebler. Olkaa hyvä. Kiitoksia paljon rouva puheenjohtaja. Arvon herrat, minäkin haluaisin kiittää erittäin mielenkiintoisesta esityksestä ja esittäisin teille pyydön. Minä tulen Saksasta ja energian saantipuolella olemme kulkeneet omaa tietämme. Haluaisin kuulla teidän näkemyksenne ja mielipiteenne siitä, mitä valintoja Saksa on tehnyt ja miten sääntely siellä on toteutunut. Ja sitten konkreettisemmin toteaisin, että päätimme luopua ydinenergiasta viimeinen ydinvoimala Saksassa tullaan sulkemaan vuonna 2022. Samanaikaisesti olemme pyrkineet kehittämään uusiutuvaa energiaa, laatineet lainsäädäntöä tämän edistämiseksi ja käyttämiseksi. Ja kun tarkastellaan tuuli- ja sähkövoiman tuotantoa, meillä on ylimääräistä energiaa, jota viemme sitten lähialueillemme ja joskus jopa luovutamme energiaa, joskus joudumme maksamaan siitä, että saamme energian käyttöön silloin, kun on kyse tällaisesta huippuajoista tai ylituotantoaikakausista. Saksassa on kaasuvoimaloitakin, jotka eivät ole tuottavia. Ne eivät tuota mitään voittoa, koska kaasun hinta on se, mikä on. Meillä on hyvin paljon tehtävää vielä Saksassa. Eilen allekirjoitettiin hallitussopimus ja nyt täytyy tehdä se, mitä tehdä täytyy. Minulla on pari kysymystä teille. Annetteko te myöskin maakohtaisia suosituksia aserin puolella? Ja mikä kokonaisvaltainen tilanne on teidän mielestäni, koska ennen käy, että uusiutuvaa energiaa tuotetaan liikaa, ja tämä sitten kuormittaa, ylikuormittaa puolaista verkkoa esimerkiksi, ja estää sen, että että sähköä saadaan vietyä maasta toiseen ja Tsekin maa on samassa tilanteessa. Ja meitä kiinnostaa myöskin, miten Saksan markkinat tulevat kehittymään ja kysyntä tulee kehittymään. Teettekö siis, siis äh, maakohtaisia suosituksia vai sanotteko te, että tämä ei kuulu teille? Ja toinen kysymykseni kuuluu, ajatteko te tehdä intensiivisempää yhteistyötä eri alueiden välisen yhteistyön ja maiden välisen yhteistyön edistämiseksi? Ja mikä teette, miten tämä konkretisoituu ja mistä maista on kyse. Minun maassani on yhteistyötä Puolan ja Tsekin maan suuntaan. Ja miten tässä toimintaympäristössä voidaan motivoida, kannustaa siihen, että yhteistyötä tehdään rajat ylittävällä tavalla, huolimatta siitä, miten markkinat meidän keskenämme kehittyvät. Kiitoksia. Grazie, Odi. Kiitoksia sitten edustaja Odi. Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä esityksistä. Me ymmärrämme yhteyden kuluttajan ja hinnan välillä ja se, että kuluttaja ei vaihda palveluntarjoajaa. Kysymykseni liittyy yhteyteen säänneltyjen hintojen ja investointien välillä. Säännöllisesti lehdistöstä voi lukea, että Euroopan unionissa joku päivää tullaan näkemään energian musta aukko, eli palvelun tarjoajat eivät enää pysty tarjoamaan energiaa ja tulee katkoksia. Te kun nyt voitte arvioida normaalia hintoja, niin miten te näette, energian hinta ja hinnan ja infrastruktuuriomistajien investointimahdollisuudet ja investointitarpeet Euroopan mantereella jos voisitte myöskin sanoa sanasen niistä suhteista eh, Gazpromiin. Onko se yritys, joka etenee infrastruktuurihankkeissa Euroopan kanssa, siis tämä Gazprom ulottuvuus ja sitten infrastruktuuri Euroopan mantreilla, koska eh, muodostuu sellainen kuva, kun tarkkailee kansalaisia ja parlamentin jäseniä, että investointeja ei ole tarpeeksi, jos otetaan huomioon muutokset tuotannossa ja, ja eh, kuluttajien käyttäytymisessä. Grazie al collega Odi. Sono... Kiitos edustaja Odi. Tähän päättyivät äh, parlamentin jäsenten esittämät kysymykset, joten annan nyt puheenvuoron jälleen kerran vieraillemme, jotta he voivat vastata. Lord Mog ja Ere Potosnik, olkaa hyvä. Very much. Uh... Lord Mog ensin. Interesting. Kiitoksia erittäin mielenkiintoisesta kysymyksestä ne katsoivat koko meidän kertomuksemme ja paljon muitakin asioita. Vastaan joihinkin kysymyksiin ja Lordi Moka sitten joihinkin muihin kysymyksiin. Usto, uskoakseni monet vastaukset ovat muilta kuin meiltä, vaikka meidän nämä kysymykset osoitettiinkin. Ensin täytäntöönpanosta. Toteasin, että kun tarkastelemme asioita viraston näkökulmasta käsin, ja koska mainitsin jo kaasun ja kaksi tärkeää lainsäädäntöaloitetta, eli ylituotannon hoitomenetelmät ja sitten kapasiteetin hallinta. Ne on nyt saatu aikaan ja niitä pistetään täytäntöön. Tämä on kaksi erittäin tärkeää lainsäädäntöaloitetta. Ja mitä tulee myöskin tähän ylituotannon hallintaan, sähkön tuotantoon ja jakeluun ja sisämarkkinoiden loppuun saattamisen näiden osalta, me tulemme pian käyttämään hyväksi komitologian menetelmää ja kaasun kysynnän tarjonnan tasapainottaminen myöskin on menossa komitologiamenettelyyn. Ja kuten te tiedätte, komitologiamenettely ei kuulu toimi siihen toimivaltaan, joka tällä virastollamme on. Sitten kaasun hinnoista. Ehkä voisin lähestyä tätä eri tavalla, tätä kysymystä eri tavoilla. Olemme jo havainneet, kuinka öljyindeksiin liitetyistä kaasun hinnoista on siirretty eri puolien kaasun hintoihin. Tällä hetkellä on jo jonkin aikaa tilanne se, että lyhyen kauden hinnat ovat olleet matalempia kuin pidem, pidempään pätevät hinnat. Operaatiot ovat havainneet jo ilman, että DG3 niille kertoo, että on hyötyä siitä, että siirrytään tällaisiin poolien indeksihintoihin. Meillä ei ole mitään, meillä ei ole riittävästi likviditeettiä vielä kaasupuoleissa tai suurimmassa osassa kaasupuoleja, jotta ne voisivat äh, ryhtyä tarvittaviin toimiin hintojen osalta. Omalta osalta me voimme pyrkiä varmistamaan sen, että kaasupuolet ovat likvidempiä. Minä viittasin täällä jo tarpeeseen parantaa sitä tapaa, jolla infrastruktuuria käytetään eri puolien välillä ja niiden kesken. Tätä puolta täytyy kehittää ja todennäköisesti ensi vuonna saadaan aikaan säännöt kaasukauppaa varten puolien välillä ja puoleissa. Silloin likvidyys tulee parantumaan ja tämä tulee myöskin houkuttelevammaksi kaupankäynti kohteeksi. Sitten tämä ongelma Tämä ei johdu pelkästään tuulienergian käytöstä Pohjois-Saksassa – Tämä selkeästikin kuuluu tähän merkittävällä tavalla mukaan tähän kuvaan, mutta tähän liittyy muitakin seikkoja, jotka täytyy ratkaista. Niihin täytyy puuttua. Me tarvitsemme lyhyen aikavälin ratkaisuja, kuten totesin jo puheenvuorossani. Lisäksi tarvitaan myöskin pysyvämpi ratkaisu. Loppujen lopuksi ainoa loppuratkaisu voi olla se, että meillä on vahvemmat verkot. Osa infrastruktuuria ohjelmaa uuden asetuksen alaisuudessa tulee pyrkimään siihen, että parannetaan kapasiteettiin integroitumista lähentämistä eri puolilla maata. Muista, muistaakseni mainitsin kaavion sivulla 15. Nykyistä kapasiteettia on olemassa, vaikkakaan markkinat eivät aina sitä käytä. Että kapasiteetin lisääminen on yksi osa tätä ratkaisua, mutta tämän lisäksi meidän täytyy varmistaa tilanne paikallistasolla ja katsoa, mitä teemme näille silmukavirtauksille. Ja kuluttajien käyttäytyminen sitten ja toimittajan vaihtaminen, tämä on hieman mysteerinomainen ongelma. Nyt on jo pistetty merkille se, että kun on kaasusta kyse, kuluttajien käyttäytyminen on joskus kummallista. Minulla on parisen anekdoottia, jotka tähän liittyvät. Mikäli te tarkastatte kaaviota 10 tai sivua 10, te voitte havaita, että no kaasun osalta tämä on tietystikin ilmeisempää, Olemme tarkastelleet, onko mitään yhteyttä sen säästön osalta, joka koituu kuluttajan siinä, kun hän valitsee kaikkein halvimman vaihtoehdon ja sitten toimittajan vaihtamisen välillä. Mikäli havaitsette tai tarkastelette tilannetta Euroopassa, mikä suurempi säästö, sitä useammin kuluttaja vaihtaa toimittajaa. Tämä on ainoa totuus. Nyt en halua mainita mitään yksittäistä maata, mutta Saksa on tästä esimerkkitapaus ja kysymmekin, miksi Saksan kuluttajat ilmeisestikin voisivat säästää hyvinkin paljon rahaa vaihtamalla toimittajaa, mutta eivät kuitenkaan vaihda toimittajaa. Tähän liittyy muitakin seikkoja. Lordi Mock näihin jo viittasikin, eli vaihtamisen vaikeus ja monimutkaisuus ja niin poispäin. Hintasääntelyllä on tässä roolinsa silloinkin, kun tämä ei ole mikään ehdoton este. Ja mikäli on säännelty hinta ja on kuluttaja, niin kuluttaja voi olla luottavainen sen osalta, että hän maksaa asianmukaisen hinnan, jossa hinta on kerran säännelty. Säännelty hinta voi joko estää markkinoille pääsyn, mikäli se asetetaan sellaiselle tasolle, joka ei riitä siihen, että uusi toimija voisi tulla markkinoille. Tai sitten säännelty hinta voi toimia merkittävänä kannustimena, tai se voi antaa väärän turvallisuuden tunteen ja luottavaisen, luottavaisuuden tunteen sen osalta, mitä kuluttaja maksaa suhteessa siihen, mitä hänen pitäisi maksaa, kannattaisi maksaa. Kuluttajat eivät hyödynnä mahdollisuutta, kaikkia niitä mahdollisuuksia, joita kuluttajalla on valittavanaan. Ja mikäli mennään hieman pidemmälle, ei pelkästään siksi, että toimimme Sloveniasta käsin, joka tapauksessa me tarkastelemme kaaviota 39, joka on tämän paketin loppupuolella. Sieltä voidaan havaita, mitä Suomessa tapahtui viime vuonna. Sieltä tuli uusi markkinatoimija ja tarjosi 20 prosentin alennusta kaasun hintaan markkinoilla, jotka olivat hyvin vakaata, muuttumattomat, epädynaamiset. Ja yhtäkkiä ihmiset havahtuivat ja muutamassa viikossa 5 prosenttia ihmisistä vaihtoi energian toimittajaa. Ja tämä on kohtuullinen taso Euroopan tasoa silmällä pitäen. Ja maissa saattaa olla hyvin jumiutunut tilanne, mutta mikäli kuluttajien tietoisuus, sääntely ja kilpailuolosuhteet ovat kunnossa, ja mikäli on olemassa tällainen hintojen vertailuverkkosivu esimerkiksi olemassa, niin tämä vaikuttaa kaikki yhteensä tilanteeseen. Sitten voinen siirtyä kysymykseen, annammeko maakohtaisia suosituksia. Me teemme hyvin paljon työtä kansallisten sääntelyviranomaisten kanssa. Ne ovat mukana meidän koneistossamme, ne ovat osana meidän koneistoamme sekä hallintopuolella että silloin kun on kyse tästä varsinaisesta koneistosta – me teemme yhteistyötä kaikkien 28 jäsenvaltion kanssa, mutta meidän tarkoituksena me ei ole antaa yksittäisille maille suosituksia, ellei tällaista sitten pyydetä. Ja energiapaletin koostumus ei kuulu meidän toimivaltaamme. Tarkastamme energiapaletin koostumusta sikäli, mikäli se aiheuttaa ongelmia markkinoiden lähentymisen osalta, mutta sinänsä tämä on jäsenvaltioiden kontolle kuuluva asia. Ja sitten vielä lopuksi resurssipuolesta. Aiemmin tänä vuonna tulin esittelemään meidän työohjelmamme Euroopan parlamentille. Silloin valiteltiin sitä, että täytäntöönpanon puolta puuttui resursseja, määrärahoja. Komissio löytyi, löysi lisäresursseita ja ne siirrettiin sitten meille muutama kuukausi sitten pienellä viiveellä, mutta nyt on jälleen päästy takaisin oikeille raiteille ja voidaan pistää täytäntöön puolikin kuntoon toivottavasti tähänkään ensi vuonna tilanne on vielä parempi. Toivottavasti nyt katoin suurimman osan kysymyksistä, jotka täällä otettiin esiin. Pyydän anteeksi, että mikäli unohdin jotakin, mutta olen varma, että Lordi Mog voi tässä tilkkiä puheenvuorossani olevat aukot. No tietyssä mielessä olen sitä mieltä, että tässä tulisi toimia toinpäin ja Alberto vastaisi jäljelle jääneisiin kysymyksiin. Lainsäädännön täytäntöönpaneminen kyllä, siinä on vakavia ongelmia siinä mielessä, että kun parlamentti lähtee vaalitauolle tai uudelleen valintatauolle ja tuona aikana myöskin komissio toimii eri tavalla, niin säätelijän näkökulmasta me emme keskeytä toimintaamme. Me voimme toimia hyvinkin nopeasti ja minun mielestäni komissio on toiminut hyvin päättäväisesti, jotta parannettaisiin omaksumisvauhtia, jotta saadaan useammin järjestettyä säätelijöiden kokouksia, jotta sitten ymmärtämystasoa lisätään sääntelijöiden keskuudessa. No parlamentti on ehkä huolissaan omassa asiastaan, mutta en halua tähän keskusteluun nyt lähteä. Täytäntöönpano on parempaa mutta sitä täytyy edelleen painottaa. Vaihtaminen. No, me voisimme käyttää koko loppukokousajan tähän kysymykseen. Isossa Britanniassa on paras tai korkein vaihdon taso ja kuitenkin sääntelijöinä me huomasimme, että tämä oli harhaanjohtavaa, koska ne ihmiset, jotka ymmärsivät vaihdon, vaihtoivat kerta toisensa jälkeen ja ne, joille tästä olisi eniten hyötyä, he eivät lähteneet vaihtoon ollenkaan. Ja miten me tämä, tätä hallinnoimme, tämä on markkinoiden kannalta avainkysymys. Prosessin yksinkertaistaminen, jos lähestymistapa yritysten välillä oli olisi samanlaisempi, jos asetettaisiin realistisia tavoitteita mitä tulee suorituskykytasoihin. Ja ehkäpä tärkeimpänä, ja sanon tämän omasta näkökulmastani toisin sanoen, että kannustettaisiin ihmisiä luottamaan sähköyrityksiin. Tällä on valtaisa merkitys. Ja sitten sitten vielä se yhteinen visio. Pyydän anteeksi, että tässä puhun jälleen kerran visiosta. Beukin kanssa loimme vision, siis eurooppalaisen kuluttajajärjestön kanssa, loimme vision siitä, miten kuluttajan asema voitaisiin parantaa. En nyt haluaisi ryhtyä keskustelemaan hinnoista, mutta on ilmiselvää, että se on hankala asia. Ensinnäkin meidän täytyy tunnustaa se, että hieman alle puolet loppuvähittäishinnoista, niillä ei ole mitään tekemistä energian kanssa siinä mielessä, että siinä on kysymys ympäristömaksuista, verkkomaksuista, muista käyttökustannuksista ja palveluntarjoajien marginaaleista. Eli todellinen liikkumavara on se 46 prosenttia, tässä puhun Isosta Britanniasta, joka liittyy tukkuhintoihin. Ja tämä on se osa-alue, jossa me näemme parhaillaan valtavaa hintojen liikehdintää myöskin se, mitä kollega sanoi teollisuuden asemasta. Jälleen kerran tilanne on sellainen, että Isossa Britanniassa me kannustamme eh, pienteollisuutta lisäämään tietoisuutta siitä, kuinka tärkeää niiden kannalta olisi parantaa, saada parempi pääsy markkinoille. Ja tiedän, että kuinka tärkeää tälle valiokunnalle hintojen taso on ja hintojen vaikutus eurooppalaiseen kilpailukykyyn. Tässä mennään paljon pidemmälle kuin mitä eh, me vaatimattomat energiasäätelijät voimme tässä tehdä, mutta tietenkin tämä aihe kiinnostaa meitä. Kuluttaja-asioissa on paljonkin kysymyksiä. Jäsenvaltioilla on erilaisia toimenpiteitä, joko energiatoimenpiteiden tai sosiaalihuollon kautta, mutta täytyy kuitenkin identifioida, mitä me tarkoitamme haavoittuvilla talouksilla. Kysymys ei voi ainoastaan olla tulotasosta, vaan tässä voi olla kysymys siitä, onko ihmisellä edes pääsyä äh, sähköverkkoon, asuvatko he talossa, jossa lämmitysjärjestelmä on huono. Tämä on hyvin monimutkainen aihe ja tässä puhuneen henkilökohtaisesti. Tämä on asia, joka on suuri huolenaihe hallitusten kannalta hinnoittelun kannattavuus ja tässä ehkä nyt keskitytään näihin kuuteen maahan Ofgem on tutkinut Isossa Britanniassa tätä äh, BDO-nimisen yrityksen kautta ja löysi kuusi huolenaihetta, joissa se ryhtyi toimimaan. Nämä liittyi voitoista kertomiseen. Tämä ei ole mikään suorasukainen asia, mutta tiedän, että viranomainen itse tällä hetkellä työstää tätä asiaa ja on tietoinen siitä. Minun ei varmaankaan tarvitse tämän enempää sanoa mistään muusta. Ehkä vielä yksi maininta, kommentti, joka tässä tehtiin Saksan asemasta. Minun mielestäni hallituksilla on täysi oikeus päättää omista asioistaan ja jos tästä jotakin voidaan ottaa opiksi, se olisi se, kuinka tärkeää on integroida eurooppalaiset markkinat se, että pidetään yhteyttä naapureihin, jotka ovat hyvin riippuvaisia Saksan markkinoista. Ja aikoinaan oltiin hyvin riippuvaisia kahdesta ydinvoimalasta. Integroidut markkinat tarkoittavat sitä, että ollaan vielä enemmän naapurista riippuvaisia toimintatavan puolesta. Ja tässä Euroopan unionin toimielimet ovat saaneet huomattavia parannuksia aikaan, mitä tiedonvälitykseen tulee. Kun kymmenen vuotta sitten kysyin, esitin kysymyksiä energiahuollosta Isossa Britanniassa ja samoja kysymyksiä mantereihin liittyen, niin minulle lähetettiin tällaisia sanomalehtiartikkeleita. artikkeleita muutos tänä päivänä on se, että meillä on toimielimelliset järjestelmät, komissio on tietoinen, me keskustelemme keskenämme näistä asioista ja tämä hyödyttää kaikkia osapuolia. Tätä ei aina huomata, mutta riippumattomina sääntelijöinä me olemme näiden eri järjestöjen kautta paljon tietoisempia tilanteesta ja tiedämme, mitä todellisuudessa markkinoilla tapahtuu. Ja tämä on minun mielestäni sellainen asia, josta me hyödyimme silloin, kun Saksan hallitus teki näitä ydinvoimapäätöksiä. Kiitoksia. Kiitoksia paljon näistä puheenvuoroista. Rova Jordan haluaisi esittää teille vielä kysymyksen, mutta aika on kovin vähän. Hyvin lyhyesti vain. Kiitos. Haluaisin palata Claude Tyrmäsen kysymykseen, joka koski silmukkavirtaa. 17 sivulla sanotaan, että e, tässä silmukkavirran lisääntyminen tarvitsee lisää avoimuutta ja siihen pitää kiinnittää huomiota. Kuitenkin e, tässä Vastauksessanne sanoitte, että kyse ei ole ainoastaan tuulivoimasta, mutta voisitteko kertoa meille hiukan lisää asiasta ja kertoa ehkä, niin minä tiedän, että tämä on tekninen kysymys, mutta odotatteko, että päätöksentekijät ryhtyvät toimenpiteisiin? Ää... Niin kyllä, me tutkimme silmukkavirran lähteitä. Ne ovat lisääntyneet Kehki- ja Itä-Euroopassa, varsinkin Puolassa, Slovakiassa, Tsekin tasavallassa, Unkarissa, Itävallassa ja me olemme pyrkineet löytämään mm, vastauksia siihen, minkä tähden silmukavirrat syntyvät. Ne ovat luonnonilmiö sähköjärjestelmässä, mutta se mikä ei ole luonnollista on se määrä tai miten voimakkaasti ne ovat kasvaneet. Ja me ovat täyttäneet kaupallisen kapasiteetin, joka on käytettävissä. Ja lyhyellä aikavälillä me olemme, olemme pyrkineet parannustoimiin, varsinkin Puola ja Saksa siinä hyviä esimerkkejä, Slovenia myös on käyttänyt välineitä ja ne ovat käytännössä sisämarkkinoilla segmentoituneita ratkaisuja. Lyhyellä aikavälillä olemme pyrkineet siihen, että saadaan sisämarkkinat integroitua ja lyhyellä aikavälillä olemme pyrkineet antamaan korvauksia niille, jotka ovat kärsineet silmukkavirrasta. Ne, jotka pyytävät korvausta, heille on maksettu, mutta ne, jotka ovat ongelman lähteenä, eivät. Joten jos muutamme näkökulmaa, ehkä pitäisi olla vastuullisempi, jos on silmukkaviran synnyttäjä, ja silloin tarvitaan lisää yhteistyötä – mutta niin kuin aikaisemmin sanottiin, lopullinen ratkaisu pitää olla vahvempi verkko, eli energiavirrat, niitä pitää hoitaa ilman, että täytetään kapasiteetti rajoilla ja sillä ei ole mitään tekemistä näiden virtojen kanssa välttämättä. Kiitoksia. Nyt olemme saaneet päätöksen tämän esityslistan kohdan käsittelyn. Kiitoksia paljon siitä, että olitte täällä tänään. Lordi Mok ja herra Potocnig, ilomielin näkisimme teidät täällä vielä toistekin. Bene, iniziamo nostro lavoro. Kiitoksia. Nyt sitten siirrymme eteenpäin estyslistalla. Seuraavaksi tarkastelemme Horisontti 2020 puiteohjelmaa. Ensimmäisenä tämän otsikon alla käsittelemme 20 minuutin ajan Rova Britta Thompsonin mietintöä. Rova Tomsen sana heti puheenvuoron, olkaa hyvä. Um, Cesar Joint Undertaking. Cesar-yhteisyritys luotiin vuonna 2007. Kyse on julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöstä, jolla pyritään parantamaan ilmaliikenteen hallintajärjestelmiä. Järjestelmän pitäisi voida käsitellä suurempia lentomääriä. Euroopassa ilmatila on sirpaloitunut että tämä aiheuttaa miltei 5 miljardin euron ylimääräiset kustannukset lentoliikenteen harjoittajille ja matkustajille. Ja tämä lisää myöskin lentojen pituutta, aiheuttaa enemmän päästöjä, kuluttajamaksuja ja myöskin tästä syntyy kaauksia ja tungosta lentokentille. Lentokentät ovat niin täynnä, niin ruuhkaisia, että kaksi miljoonaa lentoa ei pääse nousemaan tai laskeutumaan näissä olosuhteissa. Siksi meidän pitäisi tutkia sitä, mitä voisimme tehdä Euroopasta ilmatilasta tehokkaamman. Tutkimuksen kautta voidaan löytää esimerkiksi tarpeellista teknologiaa, jota voi luoda puhtaamman ja paremmin toimivan eurooppaisen ilmatilan tutkimuksen tarkoituksena on tehdä lentämisestä turvallisempaa ja halvempaa. Esimerkiksi siten, että lento liikenteenharjoittajat voivat käyttää suurempaa ja kätevämpää reittiä. Tästä on hyötyä myös ympäristön kannalta. Uuden teknologian kautta tähän voidaan päästä. Omassa mietinnössäni olen erityisesti keskittynyt kolmeen seikkaan. Ensinnäkin eturistiriitoihin. Toiseksi Cesarin toimet pitäisi mukauttaa Horisontti 2020 puiteohjelman ja kolmanneksi pyrin kehittämään vihreämpää liikennettä Cesarin yhteydessä useinkin puhutaan eturistiriidoista. Kaikki osapuolten täytyy ilmoittaa omat kytköksensä. Tällaiset ilmoitukset kyllä tehdään, mutta niiden pohjalta ei yleensä ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Katson niin ikään, että täytyy aina varmistaa tutkimuksessa sukupuolten tasa-arvo, olipa sitten kyse sopimuksista, apurahoista tai neuvoa antavista elimistä ja niiden kokemuksista, ko- kokoonpanosta. Sukupuolten tasa-arvo täytyy artiklan 16 mukaisesti Horisontti 2020 ohjelmassa mukaan toteuttaa myöskin Cesarin yhteydessä. Tutkimus- ja innovaatioprioriteetit horisontti-ohjelmassa täytyy myöskin toteuttaa Cesarin yhteydessä. Meidän täytyy olla järkevää, vihreää ja integroitua liikennepolitiikkaa ja vastata täten suuriin haasteisiin, jotka meillä on edessämme. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia, edustaja Thompson. Seuraavaksi puheenvuoro Saito Chelowski. Děkuji paní předsedkyně za slovo. Já bych chtěl poděkovat i, i paní... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää esittelijää. Tietenkin kyseessä on äärimmäisen tärkeä aihe, Cesar-ohjelma, ja uskoakseni me kaikki haluaisimme nähdä ilmailutiallisuuden perustuvan yhä enemmän tieteelliseen pohjaan, jolla voitaisiin sitten ratkaista monenlaisia ongelmia. Eli tämä on hyvin tärkeä aihe ja tuen tätä. Toisaalta Cesar perustettiin tarkoituksenaan se, että vuonna 2016 sen tieteelliset tavoitteet ja ohjelmat olisi viety loppuun ja saavutettu. No tietenkin kaikilla ohjelmilla ja projekteilla on tietyt aikarajat ja tässä tapauksessa aikarajoja on venytetty. Ja tästä syystä minun mielestäni ja tämä tulee olemaan yksi asia, jota tulen tukemaan. Minä vaatisin sitä, että me tarvitsemme analyysin, joka osoittaisi meille, mihin ohjelman kanssa on tähän mennessä päästy ja minkä tyyppisiä uusia projekteja me haluamme ennen vuotta 2020 tai vuotta 2024 koska on hyvin tärkeää tietää, minkälaista muuta tieteellistä toimintaa on odotettavissa, koska kun on tiedeprojekti, niin sille tarvitaan aikapuitteet ja visio. Sillä täytyy olla tietynlaiset tavoitteet tuen täysin kaikkia niitä projekteja, jotka on toteutettu tähän mennessä, mutta olen kuitenkin sitä mieltä, että me tarvitsemme tarkkaa analyysiä siitä, mitä tulee tapahtumaan kaikille tälle valtaiselle rahoitukselle tulevaisuudessa. Luonnollisestikin rahoitus tulee kaikenlaisista eri lähteistä ja tästä syystä meidän täytyy tietää, mitä tälle rahalle tarkoittaa tapahtuu nyt, kun määräaikoja on jatkettu. Haluaisin vain vakuuttaa teidät siitä, että varjoesittelijänä puolueryhmästäni pyrin tukemaan teitä ja pyrin varmistamaan sen, että projekti viedään eteenpäin mahdollisimman läpinäkyvällä tavalla. Ja jälleen kerran haluaisin osoittaa tukeni esittelijä, esittelijälle. Meidän tulisi pyrkiä tekemään tästä projektista mahdollisimman avoin. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Jordan, olkaa hyvä. Thank you very much. I'm not talking about my views, but... Kiitoksia puheenjohtaja EPP-ryhmästä vastuussa oleva pyysi, että lukisin tästä aiheesta hänen kommenttinsa kun äskettäin on kehitystä tapahtunut yhteisessä eurooppalaisessa ilmatilakysymyksessä. Eh, hyvin hitaasti on menty eteenpäin siinä, että saadaan aikaan toimivat järjestelmät eh, tai ehm, ilmatilalohkot. Herra Kantsian on sitä mieltä, että eh, looginen tekijä, täytäntöönpano tekijänä yhtenäis yhtenäisessä ilmatilassa on olennainen, joten siinä mielessä tarvitaan jatkuvuutta rahoituksessa ja henkilöstökysymyksissä. Hän on sitä mieltä, että Cesar-yhteisyritys on toiminut tähän mennessä hyvin. Se on saanut aikaan tuloksia odotetusti ja hän tukee ehdotusta, että pidennetään sitä ilman mitään muutoksia komission mukaan. CSR-yhteisyrityksen arvio 2007-2012 on osoittanut, että rahoitusjärjestelmät, jotka perustuvat yhteis- julkis- ja yksityiskumppanuuteen nykyisessä muodossaan, se on parempi kuin että se nojaisi pelkästään tarjouskilpailuihin ajatellen seitsemättä tutkimuksen puiteohjelmaa. Hän on tukenut PPP-rahoitusta myös muille hankkeille samalla tavoin kuin se toimii Cesarille, mitä tulee tilintarkastustuomioistuimen kertomukseen. Huolta ei ole herännyt Cesar-yhteisyrityksestä, koska siinä on vankkaa taloudenpitoa ja tässä toinen syy tukea ehdotusta nykymuodossaan on se, että ollaan menossa täytäntöönpanovaiheeseen ja nyt on tärkeää, ettei ole aukkoja lainsäädäntöpuitteissa tai mitenkään muutenkaan rakenteissa, yrityksen rakenteissa. Täytyy hyvin tarkkaan valmistella seuraava vaihe joten ei tynny, synny sitä kautta mitään keskeytyksiä. Ja hän ehdottaa, että tuetaan tätä ehdotusta ilman muutoksia ja tarkistuksia. Grazie. La parola collega Carvajo. Kiitoksia sitten edustaja Carvajo. Thank you very much. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Minäkin haluaisin onnitella Britta Thompsonia. Olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa siitä, miten tärkeä yhtenäinen eurooppalainen ilmatila on ja tämä yhteisyritys, joka tätä tukee. Kyse pelkästään eurooppalaisista arvoista, vaan myöskin ympäristökysymyksistä ja kaikista muista hyödyistä, joita tämä tuo mukanaan. Voisin vain kommentoida sitä tosiasiaa, että tämä yhteisyritys, niin kuin muutkin, pitäisi mukauttaa niihin periaatteisiin, jotka ovat mukana 2020 ohjelmassa. Jotkut ovat täällä jo viitanetkin tähän esittelee mukaan luettuna. Täällä on puhuttu myöskin avoimuudesta, yksinkertaistamisesta, teknologian kehittymisen merkityksestä sekä avoimuuden periaatteesta kaikissa ulottuvuuksissa. Lisäksi on tärkeää soveltaa tätä muodien rahastojen yhteiskäyttöperiaatetta. Yhtä tavoitetta voidaan pyrkiä tavoittelemaan useiden rahoituslähteiden kautta jotta tilanne saadaan paremmin ja tehokkaammin hoidettua Euroopan tasolla. Kiitos. Kiitoksia. Nyt voimme kuunnella, mitä sanottava komissiolla on tähän asiaan. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja ja hyvää iltapäivää kaikille. Aivan ensimmäiseksi haluaisin kiittää esittelijä Roa Thompsonia tästä mietinnöstä. Kuten tässä jotkut jo sanoivat, Cesar on yhtenäisen eurooppalaisen ilmatilan peruspilari. Se on äärimmäisen tärkeä aloite, ei ainoastaan tämän sektorin nykyaikaistamisen merkityksessä, vaan myöskin siinä, että me voimme osoittaa eurooppalaista johtajuutta tällä alalla. Me olemme tyytyväisiä esittelijän lausumiin ja haluaisin reagoida tiettyihin tarkistuksiin, joita esittelijä on esittänyt, tehdäkseni pari asiaa selväksi. Ensinnäkin tarkistus kahdeksan. Siinä ehdotetaan, että viitattaisiin vain horisontti 2020 ohjelmaan. Meidän täytyy muistaa, että nämä ehdotukset. PPP on jo olemassa ja myös TEN 10 ohjelmaa, TEN T-ohjelma tukee tätä Eli meillä on jo tnt ohjelmasta tähän taloudellista tukea. Sitten tarkistus 12. Tietenkin ymmärrämme esittelijän järkeilyn tässä tarkistuksessa. Halutaan edistää sukupuolten välistä tasapainoa. Sitä me emme vastusta, mutta meidän täytyy ottaa huomioon kuitenkin sekin seikka, että tietyissä tapauksessa äh, puheenjohtajuuskysymykset ja osallistumet johtokuntiin kuntiin, on sidoksissa komissioon ja sen pääosastoon. Sitten tarkistukset 13 ja 14, jotka liittyvät eturistiriitoihin. Minun täytyy todeta, että tämä asia on aina ollut yhteishankkeissa prioriteettiasia ja tämä on otettu huomioon sen peruskirjan eri kohdissa. Nämä säännöt on kehitetty yhteishankkeen sisäisen tarkastajan ja Eurokontrollin kanssa yhteistyössä ja komission palveluyksikötkin ovat olleet tässä mukana. Eli meillä on jo mekanismit, joilla varmistetaan suoja ja se, että eturistiriitoja ei syntyisi. Ja sitten lopuksi vielä haluaisin reagoida kommenttiin, jonka parlamentin jäsi teki liittyen ohjelman analysointiin. Meillä on paljonkin asiakirja-aineistoa, joka osoittaa yhteishankkeiden toimivuuden ja komissio on juuri lanseerannut ohjelman toisen arviointikierroksen. Tästä saadaan tuloksia vasta ensi vuonna. Tämän lisäksi meillä on valmistella seuraavaa vaihetta varten työohjelma. Siitä keskustellaan parhaillaan työllisyyden eri sektorien välillä ja seuraavan kuuden kuukauden vuoden aikana se tulee olemaan saatavilla. Eli tämä tieto tulee olemaan saatavilla ja tietenkin voitte kääntyä komission puoleen ja komissio kyllä teille sitten lähettää tämän tiedon kiitokset huomiosta. Grazie. La parola ora a Britta Thompson. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa vielä Britta Thompson. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän puheenvuoroistaan. Ne ovat oikein mielenkiintoisia. Periaatteessa olemme samaa mieltä puitekehyksestä. Olen herra George kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitää todellakin tehdä tämä analyysi ja tarkastella, minkä tyyppisestä hankkeista voisi olla kyse, mitä pitäisi kehittää. Olen Kanchianin kanssa samaa mieltä et siitä, että komission ehdotus voidaan hyväksyä, vain muutamia pieniä muutoksia siihen halutaan tehdä. Sitten sukupuoli näkökohta komission ehdotuksessa. Olen todennut, että artikla 16 täytyy pistää täytäntöön, eikä se ole niin tiukka kuin miltä se kuulostaa tai mitä komissio sanoo. Kyse on sukupuolten tasapainosta silloin, kun se on sovelias vaatimus. Rova Karva ei ole toteaisin, että olen samaa mieltä siitä, että kaikkien täytyy toteutua siten, että horisontti 2020 puiteohjelman eri osa tekijättä otetaan huomioon ja niitä kunnioitetaan. Kiitoksia. Bene, grazie. Hyvä. Kiitoksia arvon kollega. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarkistusten takaraja on joulukuussa puolelta päivin. Sitten menemme käsittelemään tätä useamman ehdotuksen pakettia. Tosin herra Turmes ensimmäisen asian esitteli ei ole paikalla, mutta hän tulee paikalle myöhemmin, joten aloittaa nekin siinä tapauksessa Rova Foodin puheenvuorolla. Meillä on aikaa aina puoli kuuteen saakka käsitellä nämä asiat, joten meidän täytyy nyt aika jakaa järkevästi. Ensinnäkin antaisin puheenvuoron Rova Fordille 4, 5, 6 minuuttia korkeintaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia oikein kovasti. Erittäin mielenkiintoista on ollut oppia lisää uusia asioita kliinisten kokeiden kysymyksestä. Ja äh, olen saanut nähdä, mitä on tehty edellisen ohjelman aikana, varsinkin kehitysmaissa. EDCTP2 työssä. Järkyttävät taudit palaavat takaisin Eurooppaan. Tuberkuloosi on nähty. Se on tulossa takaisin Eurooppaan, joten on erittäin tärkeää, että me mietimme, millaisia maailmanlaajuisia haasteita on. Olin tyytyväinen vasta viime viikolla pari mahdollista uutta lääkettä, jotka saattavat auttaa tuberkuloosiin, on hyväksytty. Ja meidän pitää varmistua siitä, että olemme mukana kansainväliseen haasteeseen vastaamassa ja saamme parhaat eurooppalaiset resurssit auttamaan näitä, näissä asioissa, näissä tautikysymyksissä. Minä tuen täysin päätavoitteita ja olen erittäin kiitollinen kun olen saanut tukea kautta parlamentin eri jäseniltä. Erittäin mielenkiintoinen kokous Metsän San Frontierin kanssa eilen, lääkärit ilman rajoja. Ja edustaja Carvalho oli mukana ensimmäisessä ohjelmassa jo, ja hän on tehnyt yhteistyötä myös Akoten kanssa ja katsonut, miten tätä asiaa voidaan, voidaan vielä panna paremmalle tolalle joitakin ajatuksia, joita otin esiin tässä mietinnössä, Niin minä odotan kovasti näihin kommentteja. Esimerkiksi liitteessä minua huolestuttavat nämä tavoitteet, joita on asetettu. Montako lasta tulee mukaan, montako maata. Tämä ei ole välttämätöntä ensisijaisissa tavoitteissa. Nyt jos tehdään enemmän kokeita, silloin ruksataan ruutuja ilman, että katsotaan, miten siinä onnistutaan. Eli erittäin hyödyllistä on saada palautetta ja minä esitän vielä tarkistuksia, jotka perustuvat asiantuntijalausuntoihin. Erittäin tärkeää on, että voimme koordinoida paremmin yksityissektorin, julkisen sektorin ja vapaaehtoissektorin kanssa. Jotkut muutokset, joita tässä on otettu esiin, liittyvät siihen, että voidaan tehdä yhteistyötä Bill Gates-säätiön kanssa ja muiden järjestöjen kanssa. Näitä ei ole niin, niinkään paljon tapahtunut. Ja minulle on sanottu, että pitäisi yrittää pitää mukana mahdollisimman laajasti erilaisia tautiluokituksia, ei ainoastaan tarttuvia tauteja, myös diabetes ja mitkä liittyvät muihin sairauksiin, köyhyyteen liittyvät sairaudet, mutta ei sen pidempää taulukkoa oikeastaan, koska sitten siitä tulisi liian laaja. On tärkeää, että saadaan hyvät parhaat käytännöt, läpinäkyvyys tietenkin. Olen tyytyväinen. Mm, ehdotin, että tarvitsemme erillisen osan Horisontti 2020 verkkosivulta ja siellä näkyisi, mitä on menossa EDCTP-kysymyksissä. Minä kuulin jo varjoesittelijöitä tänä aamuna ja he sanoivat, että siitä tulisi ennemminkin 2020 eikä 2024. On tärkeää, että kliinis, pitää muistaa, että kliiniset kokeet vievät oman aikansa, joten saattaa olla, että mennään pidemmälle kuin 2020. Siinä ei tarvitse välttämättä sitoa varoja etukäteen niin pitkälle, mutta ehkä fyysisesti ei saada päätökseen juuri kaikkea 2020, joten kyllä teidän näkemyksiänne tässäkin tarvitaan. Eli lisää osallistumista eh, kyllä, mutta eh, tavoitteiden osalta en ole aivan varma, ovatko ne ihan oikea. Tämä valtava eh, sairausluettelo, ehkä sitä pitäisi hiukan kaventaa ja sitten kommentoja, kommentteja on tulossa vielä lisää, samoin kuin tarkistuksia, jotka perustuvat asiantuntija Kiitoksia, odotan näkemyksiä. Grazie. Kiitoksia paljon, Rova Ford. Olkaa hyvä. No. Suokaa anteeksi, nyt erehdyn. Herra Ramsdorff, Savela ja sitten hänen jälkeensä vasta puhutte te. Ramsdorf ensin. This issue dealing with uh, uh, research performing small... Tämä liittyy pk-yrityksiin ja tutkimukseen osallistumiseen. Tämä on erittäin tärkeä asia Euroopan unionin kannalta, koska nämä pienet ja keskisuuret yritykset luovat 70-75 prosenttia kaikista Euroopan unionin työpaikoista. Mutta kun tarkastellaan tutkimustoimia, ne osallistuvat pelkästään 4 prosentin verran näihin, vain 4 prosenttia on pk-yrityksiä. Tämä on erittäin hankala tilanne pk-yritysten kannalta. Meidän täytyy käsittää, että Euroopassa on erityyppistä kapitalismia. Joskus on valtion vahva asema, niin kuin Ranskassa. Joissakin maissa on suuria järjestelmiä, joihin kapitalismi perustuu. Suuria järjestelmiä, jotka muokkaavat koko taloutta, kuten Saksassa. Ja kapitalismilla on vahva asema myös yrityksissä, kuten esimerkiksi anglosaksisissa maissa – Täytyy muistaa myöskin Pohjois-Italian järjestelmä, joka on suuri innotuksen lähde meille, koska PK-yritykset siellä toimivat tuhansittain verkostonomaisesti. Nämä pk-yritykset toimivat erittäin tehokkaasti innovaatioiden kehittäjinä, ja ne ovat päässeet mukaan markkinoilla merkittävällä tavalla ja merkittävä asema markkinoilla. Ongelmana on se, että nämä ohjelmat, joilla tuetaan PK-yrityksiä, jotka tekevät tutkimus- ja tuotekehitystyötä, ovat kovin sirpaleisia. Nyt valitsee järjestelmä, joka voisi olla joustava ja tehokkaampikin. Jotkut rakenteet ovat päällekkäisiä esimerkiksi. Ensinnäkin Eureka-hanke, joka on hallitusten välinen ohjelma. Se käynnistettiin 1995. Siinä on mukana 40 eurooppalaista maata mukaan luettuna Israel. Ja minun täytyy sanoa, että jotkut Euroopan ulkopuoliset maat, kuten Kanada ja Etelä-Korea, ovat siellä assosioituneita jäseniä. Meidän katsottuna on erittäin tärkeää muistaa Eurostars-ohjelma. Se keskittyy aivan erityisesti PK-yrityksiin, jotka tekevät tutkimus- ja tuotekehitystyötä. 33 maata on mukana tässä tällä hetkellä. Euroopan lisäksi, joita on 33, Euroopan unionikin on siellä jäsenenä, joten tämä on erittäin tärkeä rahoituksen kannalta katsottuna. Ensimmäinen Eurostars-ohjelma käynnistyi vuonna 2008. Nyt on ensimmäisen ohjelmakauden viimeinen vuosi meneillään nyt kun vuosi 2013 lähestyy loppuaan. Tässä yhdistyvät euroikan hyödyt 25 vuoden kokemuksen pohjalta toimiin, jotka tämän ohjelman yhteydessä nyt on otettu käyttöön. Minun täytyy sanoa, että kansallisella tasolla tutkimus- ja kehitystoimet kattavat yhdessä 300 miljoonaa euroa ja EUn tasolla seitsemännessä puiteohjelmassa kyse on 100 miljoonasta eurosta. On erittäin tärkeää yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin rahoitusta toisiinsa. Se onkin kun on kyse kaikkein pienimmistäkin yksiköistä. Nekin voidaan kattaa tällä julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä. Kaikkein pienemmätkin pääsevät tämän piiriin. Tätä kehystä laajennettiin ja ohjelmat pidennettiin perustamalla Eurostars 2-ohjelma ja koko tämä rahasumma, joka hankkeelle on omistettu, on nyt kolminkertainen verrattuna alkuperäiseen minun täytyy sanoa, että ensi vuoden alusta aina vuoteen 2020 saakka toisella ohjelmakaudella pystytään yhdistämään kansallisen tason määrärahata 861 miljoonaa sekä Euroopan tason rahoitus 287 miljoonaa, joten yhteensä tästä tulee 1100 48 miljoonaa, eli miljardi 148 miljoonaa euroa. Tämä on merkittävää edistystä. Tämä saattaa hyvinkin mahdollistaa sen, että PK-yritykset voivat hyötyä toimista Euroopan rakenteiden tasolla. Sitten rahoitusseuraamukset, ne ovat huomattavia. Eurostars tulee myötävaikuttamaan aktiivisesti Euroopan kilpailukykyyn, työllisyyteen, kasvuun ja talouden muuttumiseen ja kestävään kehitykseen. Nämä ovat tavoitteita, jotka liittyvät Eurooppa 2020 hankkeeseen. Eurostars ohjelma edellisellä kaudella 2008-2013 toimii julkisella rahoituksella. 100 miljoonaa euroa oli tämä rahoitus yhteensä, kuten totesin, julkiselta puolelta ja yksityistä rahaa oli mukana 400 miljoonaa, joten oma rahoitus, osuus tuli mukana olevilta järjestöiltä. Eurostars 2 puolestaan saa julkista rahoitusta 33 Eureka-jäsenvaltiolta. Alustavat päätökset on tehty 861 miljoonaa, tämä luku, jonka jo mainitsin. Komissio ilmoitti lokakuussa, että 287 miljoonaa saadaan Euroopan tasolta rahaa, joten kokonainen summa on siis tämä miljardi 148 miljoonaa euroa. Ja tämä tullaan, tämä johtaa sitä, että johtaa siihen, että sekä julkinen että yksityinen rahoitus lisääntyy 50 prosentilla silloin, kun on kyse hankkeista ja niiden tukikelpoisista kustannuksista. Miljardista ne 48 miljoonaa siis käytettävissä tälle ohjelmakaudelle 2014-2020. It was the basic information and I... Tässä perustiedot esittelijänä. Voin ilmoittaa teille, että tulen tekemään kolme tarkistusta. Ensimmäinen tarkistus liittää artiklan 5 toisena kohtaan, eli Euroopan unionin lisärahoitukseen. Luen nyt teille ääneen tämän tekstin. Ilman, että ylitetään maksimisumma, joka on määritelty kohdassa yksi, Euroopan unionin maksuosuus tulee vastaamaan kolmatta osaa osallistuvien valtioiden maksuosuuksista artiklan 7 alakohdan 1a mukaisesti. Tällä katetaan hallinnolliset ja operatiiviset kustannukset mikäli ohjelman kauden aikana unionin maksuosuus täytyy mukauttaa, tiettyä voidaan osoittaa tiettyjä tarkoituksia varten. Tässä tapauksessa unionin maksuosuus saattaa mennä korkeintaan puoleen osallistujien, valtioiden maksuosuuksista. Toinen tarkistukseni liittyy tutkimus- ja tuotekehitykseen. Antakaa puhun loppuun. Artikla 2 alakohta 2 komission ehdotuksessa liittyy tutkimusta tekeviin PK-yrityksiin. Tässä todetaan, että kyse on pk-yrityksistä, jotka vähintäänkin 10 prosenttia käyttävät liikevaihdostaan tutkimus- ja kehitystoimiin, taikka vähintäänkin 10 prosenttia kaikista toimista kehittyvät, liittyvät tuotekehitykseen ja tutkimukseen. Minun tarkistukseni ehdottaa sitä, että teksti korjataan seuraavalla tekstillä. Au. Teillä oli 10 minuuttia aikaa. Uh, you can read. Ai, puheaika loppui. No, te voitte lukea tämän tekstin. Olen jättänyt tämän valiokunnan jäsenille myöskin kirjallisessa muodossa, joten teillä on tilaisuus tätäkin kautta saada tietoa. Kiitoksia osoittamastanne huomioista ja toivottavasti jotkut ehdotukset ja huomiot heijastuvat myöskin nyt seuraavaan keskusteluun. Kiitoksia, hyvä kollega. Annoin nyt teidän puhe hieman pidempään kuin normaalisti, mutta aika on kyllä käymässä vähän. Rovat Saveilla seuraavaksi. Kosta. Kiitos puheenjohtaja. Ensisijainen tavoite eurooppalaisella metrologian ja innovaation ohjelma on löytää, tarjota metrologia ratkaisuja silloin, kun niillä voidaan tukea kilpailukykyä ja innovointia Euroopan teollisuudessa. Ne tukevat myöskin mittaus menetelmiä esimerkiksi terveyden, energian ja ympäristön alalla – ja niillä voidaan tukea myöskin politiikan kehittämistä ja täytäntöönpanoa. Tärkeä osa ehdotusta on myös se, että luodaan eurooppalainen järjestelmä äh, metrologian tutkimukseen äh, sopimusten äh, artiklan 82 mukaisesti jotta voidaan kansainvälisellä ja kansallisella tasolla tätä tutkimusta viedä eteenpäin. Yhteinen metrologiaohjelma Euroopassa on hyvin tärkeä osa innovointia puitteita uudessa Horisontti 2020 ohjelmassa. Tark tarkka metrologia, se tulee edesauttamaan tiedeyhteisöä kehittämään parempia työvälineitä, jotta tutkimus ja tutki, tutkijat saavat parempia tuloksia aikaiseksi. Tämä ohjelma sitä pidetään, se omaksutaan eurooppalaisena metrologiatutkimuksen ohjelmana. Ja siinä tulee, tullaan tekemään tärkeitä aloitteita horisontti 2020 puitteissa. Ja siinähän on pitkälti kysymys tutkimuksesta. Kehitetään innovoivia ratkaisuja ja saadaan tukea myöskin keinoja, joilla voidaan auttaa kansainvälistä kauppaa ja saada aikaan yhteishankkeita. Tässä tullaan ottamaan mukaan yhteisöjä, jotka ovat omistautuneet tieteelliselle tutkimukselle ja, josta, ja sellaisille yhteisöille, jotka voivat tyyppihyväksyntää edistää. Jäsenvaltiot, jotka osallistuvat, osallistuvat ohjelmaan, kaikki hallitukset, voivat osallistua näihin ohjelmiin ja ne voivat pitää tätä yleisenä hyödykkeenä. Maailman talousmahdit ovat osoittamassa rahoitusta metrologiatutkimukseen ja jos me otamme huomioon sijoitukset tälle alalle ja kuinka tärkeä rooli tällä voi olla tieteellisen erinomaisuuden ja kilpailukyvyn parantamisessa teollisuudessa silloin me emme voi ottaa yksipuolisia jäsenvaltioiden mielipiteitä huomioon. Tässä haetaan ratkaisuja tieteeseen, haetaan huippututkimusta ja tässä täytyy mennä kansallisten rajojen ylitse. Tätä ei voida hoitaa yksin omaan kansallisella tasolla jos me rajoitumme vain eh, eurooppalaiselle alueelle, niin silloin saattaa tulla päällekkäisyyttä ja kustannukset eh, kasvavat. Lisäarvo eurooppalaisella tasolla eh, tulee siitä, että me saamme eurooppalaisia tutkimusohjelmia, voimme luoda tutkimusstrategiaa ja saamme rahoitusta yli rajojen saamme myöskin kehitettyä kriittistä massaa tutkimusta harjoittaville yhteisöille ja voimme vastata niihin haasteisiin, joita metrologian tutkimusjärjestelmissä tällä hetkellä on. Samaan aikaan Euroopan unionin tarkoituksena on parantaa julkisten varojen käyttöä Euroopan unionilta odotetaan sitä, että se maksaa 50 prosenttia rahoituksesta. Ja mitä mietintööni tulee, olen tutkinut komission ehdotusta huomasin sieltä tiettyjä kohtia, joihin olen tehnyt omat tarkistukseni tarkistusten tarkoituksena on hieman valtavirtaistaa tätä komission metrologiaehdotusta, jotta se olisi linjassa sen kanssa, mitä Horisontti 2020 mietinnössä on jo sovittu ja josta sovittiin viime viikolla täysistunnossa. Haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja odotan innolla kommentteja. Grazie, collega Ora... Kiitoksia Rova Chavela. Nyt puheenvuoron saa Rova Karvajo. Olkaa hyvä. Thank you very much. I'm uh, the... Uh, uh, Kiitoksia kovasti EDCTP-esittelijälle. Haluaisin kiittää Vicky esittelijää erittäin hyvästä mietinnöstä ja oikein hyvästä yhteistyöstä minä haluaisin sanoa, että minä olen samoilla linjoilla hänen kanssaan tästä ehdotuksesta. Me olemme keskustelleet asiasta jo ja olen hänen ajatustensa takana. Erittäin äh, hienoa olla mukana tällaisessa hankkeessa. Aivan kuten Rova Ford sanoi, minä olin 2003 äh, perustamassa tätä järjestelmää, kun olin Portugalissa tutkimusvastaavana ja minä tiedän, minä tunnen asiat aika hyvin, tiedän mikä toimii, mikä ei toimi ja haluan auttaa myös korjaamaan niitä asioita, jotka eivät toimi. Minä olen äskettäin käynyt komission jäsenen kanssa Afrikassa niillä alueilla, joissa viedään näitä hankkeita eteenpäin. Olin hyvin vaikuttunut hyvästä työstä, jota eurooppalaiset tekevät siellä hyvin heikoissa olosuhteissa ja auttavat samalla ihmisiä, antavat terveydenhuoltoa väellä siellä ja auttavat hoidoissa. Ja tätä tapahtuu kaupungin ympäristössä. Minua liikutti tämä kovasti, koska meidän tutkijamme jotka julkaisevat, hoitavat ihmisiä hyvin huonoissa olosuhteissa. Tämä on sellainen hanke, jossa haluan kovasti olla mukana. Mikä sitten ei toimi erittäin hyvin? Se on liian monimutkainen. Ensinnäkin äh, meni kolme vuotta, että saimme sen käytiin sovittua kaikki säännöt. Se on hyvin monimutkainen muoto sille, joten meidän täytyy yksinkertaistaa tätä ohjelmaa, jotta siitä saadaan pois turhaa byrokratiaa. Tiedän, että väkeä on paljon tässä mukana, mutta pitäisi yksinkertaistaa ohjelma. Tiedän, että yksinkertaistaminen liittyy Horisontti 2020 ohjelmin kautta linjan, mutta tässä asiassa pitäisi tosiaankin saada yksinkertaistusta aikaiseksi. Avoimuus ja läpinäkyvyys niin mainittiin jo. Pitäisi parantaa myös yhteistyötä Euroopan kehitys rahaston kanssa. Se rahoittaa klinikkoja Afrikassa, mutta ei juuri niitä, jotka tekevät yhteistyötä EDCTPn kanssa. On sellaisia mm, asioita, joita ne eivät voi sitten nostaa siellä. Esimerkiksi rakennukset. Ja tässä asiassa pitäisi tehostaa vielä yhteistyötä. Ohjelmalla on paljon kapasiteetin lisäysulottuvuuksia ja tämä on ikään kuin liimana kansallisten ohjelmien välillä. Pitäisikö siitä hiukan vielä kohdentaa lisää, kun katsotaan mitä tapahtuu yksityissektorilla esimerkiksi äskettäiset rokotusohjelmat, äh, GlaxoSmithKline, malaria-rokotus malaria-rokotus, äh, erittäin kohdennettu. Tämä hanke on enemmän sitä, että yhdistetään asioita, joita on meneillään, mutta ei ole mitään kohdennettua suuntaa. Ehkä meidän pitäisi yhdistää ikään kuin tämä jäsenvaltioiden välinen liima, niin että tulisi suuntaa hankkeelle. Meidän pitäisi tässä vaiheessa jättää se avoimeksi, mutta pitää ottaa huomioon esimerkiksi dengekuume, joka jo vaivaa Euroopassa eli joillakin Euroopan alueilla. Pitäisi kiinnittää huomiota myös näihin tauteihin. Muilta osin olen samaa mieltä esittelijän kanssa eh, siitä, että pitäisi laajentaa osallistumista ja läpinäkyvyyttä, mutta Euroopan kehitysrahasto ja yksinkertaistaminen ja kohdentaminen, nämä ovat ne kolme kohtaa, joita haluaisin edelleen käsitellä esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitos. Grazie, la collega Riera Madurell. Kiitoksia, edustaja Riera Madurell. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Minäkin äh, haluaisin kiittää äh, Rova Fordia mietinnöstä ja haluaisin tukea äh, ryhmäni puolesta esittelijää ja olen samaa mieltä hänen ajatuksistansa, samoin kuin Rouva Kalvaljon kanssa olen samaa mieltä. Halusin lisätä vain yhden huomion näihin kommentteihin, joita kom- kollegat jo esittivät. Olen aivan samalla linjalla. Eh, jos siinä tapauksessa, että innovatiiviset lääkkeet, imialoite käsitellään. Siinä pitää katsoa, että yleinen hyöty on tässä johtoajatuksena. Ja kun puhumme sitten yhteistyöohjelmasta eh, juuri tässä tapauksessa, kliinisten kokeiden tapauksessa, siinä ne saadaan vahvistusta edelleen, aivan kuten Rouva Ford ja Carvalho sanoivat, me puhumme siitä, että rahoitetaan tutkimusta, joka liittyy sairauksiin, jotka koskevat ennen kaikkea eh, kehitysmaissa eh, heikoimpia tahoja. Tässä on järkeä, jos tässä käsitellään myös lääkkeitä, joilla on vaikutuksia. Ja tämä, tästä yksi esimerkki on tuberkuloosi, näinhän jo mainittiin. Tämä kuitenkin aiheuttaa hyvin merkittävää taloudellista taakaa esimerkiksi eh, perheelle, että se on hyvin vaikea hoitaa. Joten minun ryhmässäni olemme sitä mieltä, että pitäisi tässä eh, puuttua myös tähän eh, kysymykseen ja aiomme tästä esittää ta- muutaman tarkistuksen. Kiitos. Kiitoksia edustaja Jonsson seuraavaksi. Fru ordförande och kollegor, jag ska yttra mig om... Rouva puheenjohtaja, arvon kollegat, Nyt haluaisin puhua herra Ransdorfin käsittelemästä asiasta. Kyse on pk-yrityksistä ja niiden mahdollisuudesta osallistua tutkimustyöhön. Ensinnäkin tietystikin tämä asia vie meitä kohti parempaa tilannetta työpaikkojen ja kasvun ja markkinoiden osalta. Me keskustelemme tässä tästä ohjelmasta ja tavasta suhtautua pk-yrityksiin hieman uudella tavalla, olipa sitten kyse horisontti 2020 puiteohjelmasta tai ei. Nähdäkseni meidän ei pitäisi esittää vain poliittisia lausumia ja sanoa, että pk-yritykset ovat tärkeitä. Pikemminkin meidän pitäisi suhtautua pk-yrityksiin samalla tapaa kuin horisontti 2020 ohjelman yhteydessä – ja antaa PK-yrityksille mahdollisuus toimia johtajan asemassa. Ja tämä kaikki, kaiken pitää perustua lähestymistapaan alhaalta ylöspäin. Meidän täytyy luoda sellaiset osallistumissäännöt, että PK-yritysten on helpompi päästä mukaan ohjelmiin. Hyvin monet pienet yritykset eivät omaa oikeudellista yksikköä tai eurooppalaista verkostoa joka suurilla yrityksillä on apunaan, joten niiden on hieman vaikea saada asiantuntevaa henkilöstöä esimerkki, esimerkiksi. Merkille pantavaa tässä ohjelmassa on se, että se tarjoaa eri mahdollisuuksia. Samalla meidän täytyy varmistaa se, että tämän tyyppiset yritykset todellakin osallistuvat sitten käytännössä. Tulen itse tekemään jotakin tarkistuksia, jotka pyrkivät viemään asioita juuri tähän suuntaan. Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoro Sarva Makovei. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset kaikille esittelijöille. Haluaisin keskittyä yhteishankkeeseen, joka liittyy PK-yrityksiin, koska olen varjoesittelijänä tässä asiassa. Henkilökohtaisesti tuen tätä yhteishanketta, koska on äärimmäisen tärkeää tänä päivänä, kun meillä on paljon ihmisiä ilman työtä. Samaan aikaan ei ehkä ole tulevaisuuden toivoa ja Eurostar-ohjelma on osoittautunut menestyksekkääksi tieteeseen perustuville pk-yrityksille. Se on räätälöity innovoiville pk-yrityksille. Me olemme käyneet Euroopan parlamentissa montakin keskustelua pk-yritysten asioista ja olen kovin iloinen voidessani sanoa, että tämä Eurostar-ohjelma, sillä on saavutettu konkreettisia tuloksia aikaisemmissa rahoituskehyksissä ja toivon mukaan nyt kun ohjelma jatkuu, niin menestystä saadaan vielä lisää. Hieman tilastotietoja. Ensimmäisessä Eurostar-ohjelmassa oli noin 3500 hakemusta ja noin 800 sai rahoitusta. Eli me tarvitsemme tässäkin edistysaskeleita. Yli 70 prosenttia osallistujista oli PK-yrityksiä. Muut koostuivat yliopistoista ja tiedeinstituuteista. Ohjeen menestykseen on ollut alhaalta ylöspäin lähestymistapa. Ei ole mitään preferenssiä valtion taholta sen suhteen, mitä tiedettä vietäisiin eteenpäin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että projektin laatu on ollut ratkaisevassa asemassa rahoituksen suhteen. Eurostars 2 tulee olemaan määrärahat, joka on noin kolminkertainen aikaisempaan verrattuna. Ja tämä mahdollistaa sen, että me voimme rahoittaa useampia projekteja ja täten me voimme edesauttaa innovoivia yrityksiä menestymään kriisin aikana, mutta meidän täytyy varmistaa se, että me emme unohda kriisin vaikutuksia valtioiden talousarvioihin. Meidän täytyy olla tietoisia siitä, että joidenkin jäsenvaltioiden täytyy tehdä menoihinsa suurempia leikkauksia kuin toisten. Ja meidän on varmistettava se, että tällä ei ole vaikutuksia Eurostarsiin sinällään. Meidän olisi myöskin varmistettava, että päällekkäisyyttä on mahdollisimman vähän, kun lisätään osallistujia jäsenvaltioista, niin silloin saattaa käydä niin, että ei ole kovinkaan selvää, kenen tulee tehdä mitäkin. Mietintöluonnoksessa sanotaan, että kaksinkertaista kirjanpitoa tulisi välttää. Ja olen en tiedä, miksi esittelijä on sitten ehdottanut lisäystä unionin maksuosuuteen hallintokustannuksissa, tai miksi jäsenvaltioiden tulisi myöskin tehdä arvioita. Osallistujien mahdollisuudet täytyy tehdä selväksi ja Eurostar-ohjelma on osoittanut, miten innovaatiota voidaan tukea ja meidän tulisi jatkaa tällä alalla toimimista järkevällä tavalla. Grazie. La parola, eh, Mr. Glant. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Glante. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Kiitoksia Rovat Savelalle niin ikään hänen mietinnöstään. Haluaisin vielä painottaa sitä, kuinka tärkeästä ohjelmasta on kyse, kun puhutaan metrologisesta tutkimuksesta. Se on erittäin tärkeää useiden toimialojen kannalta, mainitakseni vain ympäristön ja terveyskysymyksiä, että eri toimintamalleja on olemassa. Ja mikäli mittaukset toimitetaan väärin, tästä on esimerkkejä esimerkiksi Galileo-hanke. Siellä mittausten tarkkuus on erittäin tärkeää koska muuten paikanmäärityksessä tapahtuu virheitä. Tätä aiempi ohjelma osoitti, kuinka tärkeästä seikosta oli kyse. 2009-2012 oli yhteensä 117 hanketta, 151 miljoonaa oli rahaa käytettävissä monelta tutkimuslaitokset ja yritykset mukana yhteistyössä yhteensä 22 jäsenvaltiosta. Komission teko ehdotus sen osalta, että tätä ohjelma jatkettaisiin, on tervetullut asia kaikkien kannalta. Ja tuon luonnoksen perusteella uskoisin, että mitään suuren suuria ongelmia ei vielä ole tämän suhteen. Horisontti 2020 ohjelman nyt haluaisin varmistaa, että yleiset säännöt, jotka on laadittu tutkimusta varten, soveltuvat myöskin tähän EMPIR-hankkeeseen ja ohjelmaan artikla 185, 187 pitäisi ottaa tässä ohjenuoraksi. 50, viime vuosina 2020-hankkeen yhteydessä on juuri peräänkuulutettu tätä samaista asiaa. Toivottavasti toteutuu tässäkin. Mr. Rubik, pre- Herra Rybik, olkaa hyvä. Ja, danke. <clears throat> Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minäkin uskon, että Eurostars-ohjelma on erittäin hyvin hoidettu. Siksi herää kysymys, miksi Eurooppa-jäsenvaltiot eivät ole pyrkineet siihen, että tätä käytäisiin tehokkaammin hyväksi. Eikö tätä pitäisi laajentaa koskemaan myöskin Eurooppa-maita, koska ohjelmata silloin kun on kyse tutkimukseen perustuvista tutkimustoimintaan perustuvasta pk yrityksestä pitäisi saada mahdollisimman laajaksi ja kansan, kansainväliseksi. Tästä olisi erittäin paljon hyötyä. Siellä myöskin hallintokustannukset, että, kuten kollegat mainitsivat, että saataisiin pienemmäksi. Aiemmin tänään jo puhuttiin samasta asiasta. Meidän täytyy nyt omassua asianmukainen lähestymistapa myöskin se on kyse yhteistä tutkimushankkeesta, Mikäli joissakin menee hallintokustannuksia yhden prosentin verran, jossakin kuuden prosentin verran. Meidän pitäisi tässä löytää yhtenäinen linja. Kysymys liittyy myöskin siihen, kuinka monta hakemusta esitetään. Esimerkiksi teknologiahankkeisiin tulee vähemmän hakemuksia. Ja silloin PK-yritykset, silloin kun PK-yritykset mukaan saattavat hakemuksia tulee paljon enemmän. Tämäkin saattaa olla merkittävä tekijä mikäli 25-30 prosenttia tulee julkista rahaa Tässäkin suhteessa uskon, että meidän pitäisi pyrkiä elämään tämän, tämän kanssa. Sitten tämä 10 prosentin tiukka sääntö tietystikin. Kyse on määritelmästä ja sitä, miten määrät kootaan yhteen kun tutkimustyötä tekevät pk-yritykset tai suuremmat yritykset tekevät muun tyyppistä toimintaa, niiden rahoitus on erilaista määrät tulevat eri paikoista. Erilaisia ehdotuksia on tehty, mutta kaiken kaikkiaan katson, että Eurostars-ohjelma on lippulaivamalli, koska se on toiminut erittäin nopeasti ja tehokkaasti, ja oikeastaan byrokratian purku on siellä onnistunut erittäin hyvin, koska esimerkiksi päätöksentekoaika on lyhentynyt, ja tämä on oikeastaan erilainen esimerkki muille hankkeille yksinkertaistamisesta ja nopeuttamisesta ja tehostamisesta. Kiitos sitten Patri Zietto Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin puhua Eurostas hankkeesta ja näistä ehdotuksista, joita on esitetty, samoin kuin kertomusten arviointia. Eurostar 1 sen osalta sekä komissio että sidosryhmät ovat kommentoineet. Meidän mielestämme se on elinkelpoinen ohjelma. Ja sitten kakkosohjelma on osoittanut, että tällä tavoin voidaan rohkaista dynaamisia pk-yrityksiä. Jos esimerkiksi voi perustaa verkoston, silloin voi saada aikaan myös innovatiivista tutkimusta – se on tärkeää, että tässä toisessa vaiheessa, ja kuten jotkut kollegat jo sanoivatkin, kyse on siitä, että edistetään motivaatiota perusohjelmassa niin, että saadaan aikaan lisäarvoa. Sitähän me haluamme saada aikaan ylikansallisilla ohjelmilla. Esittelijät ja muutkin ovat maininneet jo sen, että pitäisi yrittää ymmärtää, mitä voidaan saada aikaan tarkistuksilla niin, että meillä on vippuvaikutus myös rahoituksella. Meidän pitäisi lisätä sitä, koska pk-yritysten ei pitäisi pelkästään lähteä mukaan tämän tyyppisiin tutkimusverkostoihin ja hyötyä tuloksista. Kun meillä on yksittäisiä tutkimusohjelmia, niin niidenkin pitäisi pystyä löytämään pääomaa sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta. Se on vipuvaikutus. On hyvin vaikea löytää muuten riittäviä investointivaroja. Eli yksinkertaista yksinkertaistamisesta puhutaan paljon, mutta sitä ei käytännössä juurikaan toteuteta Euroopassa. Me tarvitsemme yksinkertaistamista niin, ettei tule kaksinkertaista ö, toimintaa. Meidän pitäisi varmistua siitä, että asiat hoidetaan vain hyvin. Mitä monimutkaisemmat säännöt ovat, sitä monimutkaisemmat ovat tarkastukset ja se ei kyllä auta asioita lainkaan paremmalle tolalle meidän pitäisi olla tietoisia myös hallintokustannuksista. Se on tärkeä kysymys tutkimuksen osalta. Huokojat hallintokustannukset ovat suoria. Ne ovat suorat kustannukset ovat huokeita, mutta meidän pitää saada aikaan läpinäkyvyyttä ja kustannusten vähentämistä hallintokustannuksissa. meillä on sivukaupalla täällä henkilöstö puolessa. Tässä on sellainen koneisto kehitteillä, että se on aika hämäävää. Meidän pitäisi kaikkien panostaa sillä tavoin, että mekin pystyisimme nauttimaan innovaatiosta silloin, kun se hyödyttää pk-yrityksiä ja se tarkoittaa, että tämä pitää muistaa silloin, kun pyrimme torjumaan myös talouskriisiä. Kiitoksia, Ruva Lato ja herra Ei. Ähm, Aivan lyhyesti. Olen samaa mieltä siitä, mitä herra Glante sanoi. Kaikki tärkeät asiat tässä on jo otettu esille EPPn kokouksessa ja koordinaattorin kokouksessa haluaisin varmistaa sen, että tätä todellakin käsitellään pakettina. Tämä ei ole yksinomaan esittelijän päätös, vaan tässä on kysymys sopimuksesta, joka meillä on ST-ryhmän kanssa ja muut poliittiset ryhmät ovat tästä samaa mieltä, jotta mutta tarkoituksena on käyttää yhtä menettelyä. Me emme halua tähän minkälaisia jakolinjoja. Me vain haluamme paketin, jotta voimme nopeasti ja järkevällä tavalla saada delegoidut säädökset, jotta voimme viedä tämän päätökseen maaliskuun loppuun, huhtikuun alkuun mennessä me tulemme sanomaan sitten, kun komissio ja neuvosto kuuntelevat meitä. kollega Törmsä. Seuraavaksi edustaja Turmessa. Hän on esittelijänä. Niin, kiitoksia kovasti. Jokunen kuukausi sitten minä sovin tapaamisen, jota en pystynyt muuttamaan. Olen kiitollinen, että voin puhua vielä vaikka vähän myöhässä. Puhun hyvin lyhyesti. Puhun teknologiasta, jolla voidaan auttaa vanhenevaa väestöä, jotta he saavat aikaan, hekin voivat elää hyvin. Meillä on hyvä lähestymistapa tässä asiassa ja olen puhunut sidosryhmien kanssa asioista sellaisten järjestöjen kanssa, jotka edustavat äh, ikääntyneitä. Ja he puhuivat siitä, että olisi tärkeää pitää ihmiset kodeissaan niin pitkään kuin mahdollista, mutta tarjotaan myös apuneuvoja, hälytysjärjestelmiä, joita ihmiset voivat käyttää tarvittaessa. Ja äh, samaan aikaan äh, ihmiset voivat todellakin Eh, jatkaa. Johjelmassa on sanottu, että tähän liittyy riskejä. Nämä tulevat yhä teknisemmiksi ja herkemmiksi. Ja tämä saattaa aiheuttaa sen, että ihmiset joutuvat paljon pidempään vielä pysyttelemään kodeissaan ja ovat erittäin yksinäisiä. En ole riittävästi paneutu tähän asiaan voidakseni yhdellä lauseella todeta, onko tämä todellinen uhka vai ei. Minusta vaikuttaa kuitenkin täysin selvältä se, että kun olen puhunut muiden varjoesittelyiden kanssa, keskusta tarvitaan vielä edelleenkin. Nähdäkseni meidän täytyy aina pohtia myöskin sitä, kuinka ihmiset ja vanhukset saadaan pysymään osana yhteiskuntaa. Olipa sitten kyse Skypeista tai muista tavoista Jotkut vanhukset eivät enää pysty hyvin liikkumaan, mutta siitä huolimatta heidän pitäisi pysyä edelleenkin yhteydessä teknisten apuvälineiden kautta muun maailmaan. Ja tämä olisi minun mielestäni tärkeä asia ja tämän mielelläni haluaisin ottaa teidän kanssanne puheeksi. Toinen kysymys on se, että aina kun on kyse teknisestä puolesta ja tieteen viestintäteknologiasta, täytyy aina puhua myöskin yksityisyyden suojasta. Olen pohtinut tätä melkoisen yksityiskohtaisesti myös energiatehokkuutta koskevassa asiassa, esimerkiksi kun on kyse älymittareista ja muista, kuinka tiedot suojataan eikä niitä levitä minne sattuu. Yhä suurempi köyhyys, kasva köyhyys Euroopassa, joka osittain aiheutuu energian noususta, johtaa myöskin kysymyksiä, joka liittyy tähän tekniikkaan. Vanhukset saattavat käyttää tämän tekniikan vuoksi hyvin paljon sähköä ja tämä saattaa muodostua esteeksi. Teitä ei varmaan hämmästytä, että olen tehnyt tarkistuksen, joka on nähdäkseni erittäin tärkeä. Aina kun uusia teknologisia vempaimia kehitetään, täytyy pohtia, kuinka voidaan varmistaa se, että toimitaan tässä resurssia energiaa tehokkaasti. Lisäksi on olemassa institutionaalinen kehys, konteksti. En ole sitä täysin vielä työstänyt, mutta tässä herää kysymys. Mitä tapahtuu, mikäli jokin jäsenvaltio ei halua tulla mukaan ja sitä huolimatta tässä jäsenvaltiossa tehdään erittäin innovatiivista tutkimusta? Tässä toimii yritys, joka on todellakin alansa huippua. Ja nykyisten sääntöjen mukaan se ei kuitenkaan sitten enää pääse mukaan henkilökohtaisesti katson, että nämä ohjelmat täytyy, ohjelmia täytyy olla sellaisia, että niillä on eurooppalaista lisäarvoa. Olipa sitten kyse tutkimuslaitoksesta tai innovatiivisesta yrityksestä, joka toimii jossakin jäsenvaltiossa, huolimatta siitä, missä jäsenvaltiossa toimii. Niiden täytyy päästä mukaan huomioon siitä, mikä hallitus kussakin maassa kulloinkin valtaa pitää. Tämä pitäisi löytää ratkaisu. Tähän pitäisi vielä syventyä. Toivottavasti voitte nyt katsoa lävitse minun tekemäni tarkistuksen. Nyt on pyritty saamaan hieman liikehdintää ja olin hieman pyrkinyt jopa provosoimaan, mutta avoinna on se kysymys. Se, nyt avoinna kysymys, joka liittyy siihen, mistä olen samaa mieltä Elren kanssa. Tämä parlamentin kannalta tärkeä asia. Mehän, meidät ollaan mukana tässä tiimissä, joka on asioita vie eteenpäin. Ja kun institutionaalisesta asetelmasta on kyse, ei riitä, että yhdet puhuvat yhdestä hankkeesta ja toiset toisesta, vaan meidän täytyy kaikki olla mukana pistämässä lusikkaamme soppaan. Tässä kaikki tältä erää. Ziina. Kiitoksia sitten edustaja Perezina. Äh, děkuji za slovo, paní předsedající. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Tämä ohjelma on yhteinen ohjelma monien jäsenvaltioiden välillä, valitettavasti minun jäsenvaltioni ei kuulu tähän joukkoon. Vaikkakin Turmesin tapaan olen minäkin sitä mieltä, että kyseessä on tärkeä ohjelma. Arvostan sitä, mitä esittelijä on tässä tehnyt, mutta minulla on yksi äh, kohta, jonka näen hieman eri tavalla. Tämä ohjelma, siihen liittyy löytyy opt-out-horisonttisäännöistä ja horisonttisäännöt korvataan kansallisilla säännöillä ja tästä syystä monet pk-yritykset niitä tämä ohjelma houkuttelee tästä syystä. Ja jos tämä poistetaan, minä en usko, että tämä olisi hyvä ajatus, koska se saattaa johtaa negatiivisiin vaikutuksiin. Eli ehkäpä esittelijä voisi uudelleen harkita lähestymistapaansa ja onko se tuloksellinen positiivisessa mielessä, koska voi olla, että saavutetaan sääntöjen noudattaminen, mutta ei kuitenkaan saada niitä positiivisia vaikutuksia aikaan, jotka tässä kuitenkin ovat tavoitteena. Olen myöskin sitä mieltä, että esittelijän ratkaisu erinomaisesta instituutista jossakin jäsenvaltiossa, joka ei ole jäsen. No, minun mielestäni tällä ei ole merkitystä, koska me tarvitsemme jonkinlaisen yhteyshenkilön ja myöskin budjettikohdan. Grazie, non ho altri iscritti a parlare. Darei... Kiitoksia. Sitten annan muille puhujille mahdollisuuden puhua. Edustaja Eiler ensin. En nyt halua niinkään täydentää sitä, mitä kollegat jo sanoivat, ja vaan halusin ottaa esiin, että esittelijät ovat tehneet erittäin hyviä mietintöluonnoksia. Ja juuri kun on kyse tietosuojasta, tämä täytyy ottaa täällä vakavasti. Se on kun on kyse vanhusten terveystiedoista, niitä täytyy suojata. Tämä on tärkeä asia. Mikäli me peräänkuulutamme tai tuemme ohjelmaa, joka auttaa esimerkiksi sydämen toiminnan seurannassa, niin tämä on hyvä instrumentti. Mikäli henkilö saa sydänkohtauksen, silloin sydänlääkärit voivat heti saada nämä tiedot nähdäkseen. Tämä osoittaa, että nämä tiedot ovat tärkeitä, mutta samanaikaisesti täytyy selkeästi todeta, että tietystikin on tietoja, jotka ovat erittäin intiimejä ihmisen yksityiselämään liittyviä tietoja, erityisestikin vanhusten tietosuoja, koska hehän ovat sellainen väestöryhmä, joka ei välttämättä niinkään tiedosta näitä kysymyksiä eikä pysty itse suojamaan oikeuksien. Siksi juuri vanhusten tietosuoja on tärkeä asia. Siksi on tukea näitä tarkistuksia, jotka pyrkivät tähän koska muuten tällaisten ohjelmien yhteiskunnallinen hyväksyttävyys kärsisi. Kiitos. Grazie, la parola. Kiitoksia. Puheenvuoron saa nyt komission edustaja herra Mitti. Muutaman minuutin puheenvuoron voitte käyttää tähän väliin. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. No niin, minä en lähde enää toistamaan näitä yleiskommentteja, joita esitin 187 artiklasta öö, tänä aamuna. Tässä tarvitaan yksinkertaistamista. Me olemme oppineet 185 artiklan ensimmäisestä öö, sukupolvesta. Olemme saaneet aika eri hankkeita ja aloitteita ja pyrimme siihen, ettei tule päällekkäisyyksiä lainsäädäntötekstissä – mutta yleishuomioita sitten yksityiskohtaisia huomioita hankkeisiin. 185 artikla, siinä pari seikkaa, joita painottaisin e, Expost tilintarkastukset, ei niistä kukaan pidä tietenkään, mutta varainhoitoasetus velvoittaa komission antamaan lausuman siitä, näistä äh, yrityksistä, joihin se investoi. Ne pitää tarkastaa ja se tarkoittaa sitä, että meidän pitää käyttää erilaisia äh, valvontajärjestelmiä ja tehdä myös äh, ex ante arvioita ja sitten ex post tilintarkastuksia joissain tapauksissa. Siinä ei pidä olla mitään ehdollisuutta. Ja sitten toinen seikka, osallistujien takurahasto, joka on käytettävissä. Nämä eivät ole EUn elimiä, joten tämä rahoitus ei ole mahdollista. Kuitenkin usein on riskitilanteita, esimerkiksi sitten <clears throat> PD-hankkeet ovat tähän enemmänkin tähän kategoriaan kuuluvia. Ja sitten äh, mitä tulee äh, Rova Fordin mietintöön EDCTP-ohjelma. Siinä tavoitteista äh, esitettiin kysymyksiä. Jotkut varmasti ovat riittävän pitkään olleet täällä. Ehkä Evan Beltsen, joka teki EDCTP ykkösen väliarvion ja siinä tavoitteissa oli tehokkuus ja meidän täytyisi siitä syystä parantaa tätä näkökohtaa. Carvalho puhui lisäyhteistyöstä. Tähänkin todella pyritään. Ja mitä tulee Eurostars 2 ohjelmiin, Tietenkin olemme tyytyväisiä esittelijän linjoihin. Siinä ollaan kunnianhimoisia ja painotetaan vahvasti sitä, että pitäisi todellakin noudattaa artikla 22 puiteohjelmassa. Ja sitten painottaisin budjetin osalta, että meidän, meidän pitäisi pysyä siinä, mitä, mikä koski eurosta ykköstä, eli 25 prosenttia. Sillä on tietty vipuvaikutus jäsenvaltioihin suhteessa ja mitä tulee sitten terminologiaa, mitä tässä käytämme, niin 2020 yhteydessä assosiaatiomaat, niillä on hyvin tarkka merkitys. Se liittyy sääntöihin, varmasti se muistetaan täälläkin, ja meidän pitäisi estää sekannukset tässä. Jotkut Eureka-jäsenet eivät ole assosiaatiomaita horisontti 2020 suhteessa. Niitä voidaan kutsua kumppanuusmaiksi ja se ratkaisisi tämän ongelman. Ja sitten toinen tekijä on alhaalta ylöspäin suunta. Rejonson painotti tätä Eurostars eh, ei valitse aiheitaan. Se on olennaista ja se on hyvin eh, pk-yritysystävällistä. Voivat itse valita ja siinä suhteessa tämä väline on erilainen kuin muut. Ja sitten lopuksi vielä esittelijä ehdottaa eh, ikään kuin eh, tarkistuslistaa kriteerien osalta katsottaisiin, mis, mihin voidaan puuttua. Eh, mutta tämä on otettu huomioon jo artikla 22 puitteissa, eli se on ehkä hiukan turhaa. Ja nyt sitten AAL 2, Claude Tyrmäst, mietintö Olemme tyytyväisiä siihen. Siitä kolme seikkaa. Me olemme tyytyväisiä ensinnäkin äh, tähän linjaukseen, joka tulee esiin mietinnössä niin Euroopan innovaatiokumppanuuteen on yhteys ja se on hyvä asia. Me äh, tuemme sitä, että käyttäjät otetaan enemmän mukaan. Tämä on ehdoton, ehdottomasti plussaa. Ja sitten toinen seikka, eh, siitä puhuttiinkin täällä jo. Mm, tässä on hiukan ristiriitaa, koska kakkoselle haetaan poikkeusta, koska haluaisimme eh, soveltaa kansallisia eh, osallistumissääntöjä. Tämä Tämä pitäisi olla käyttäjäystävällinen ajatellen niitä järjestöjä tai pk-yrityksiä, jotka eivät normaalisti osallistu. Nekin voitaisivat, voisivat käyttää tätä aloitetta. Tähän suuntaan siis oltaisiin menossa. Ja tämä olisi poikkeus yleissääntöön, mutta se kyllä kannattaisi. Sitten avoimuus suhteessa moniin maihin. AL on käytännössä avoin, täysin avoin ohjelma. Monet maat voivat osallistua, mutta EU-rahoitusta ei voi saada muille kuin EU-jäsenmaille. Ja tämä johtuu siitä, että ei ole kansallista yksikköä sopimusosapuolena. Ja tämä on edellytyksenä 185 artiklan mukaisissa toimissa me annamme lisärahoituksen EU-sta, mutta jäsenvaltioiden pitää allekirjoittaa tai osapuolten allekirjoittaa ensin. Mutta niin kuin sanoin, aamulla jo mielellämme keskustelemme lisää ja haluamme kiittää kaikkia parlamentin jäseniä. Kiitoksia. Eh, Kiitoksia paljon teille, herra Matthew. Mathieu. Nyt on aikaan kovin vähän. Olkaa hyvä. Ford. Minulla on kysymys Wikifordille pyyntö komissiolle, siis Wikifordin puolesta. Voisiko komissio kertoa meille, miten takurahastoa voitaisiin soveltaa? meitä huolestuttaa EDCTP. Voimmeko me takurahastoa käyttää? Voisiko komissio tässä meitä auttaa? Voisimme laatia tarkistuksia, jotta hoitaisimme tämän hyvin elegantilla tavalla. Si- eh. Kiitoksia. Todellakin vain puoli minuuttia, ei enempää. Mikä olette vastata? That's... Kuulkaa, me menemme keskustelemaan Rova Fordin ja teidän kanssanne Rova Kari Valio vielä jatkossa teknistä mahdollisuuksista ja kansallisista järjestelmistä ja katsomme sitten, miten tämän sen kanssa voidaan edetä. Grazie. Quando troverete una soluzione. Kiitoksia. Sitten kun olette löytäneet ratkaisun, niin kertokaa sitä ihmeessä sihteeristölle ja koko valiokunnalle. Rova Ford on poistunut paikalle, joten eh, Rova Savela ja herra Ransdorf voivat saada vielä puheenvuorot. I have several remarks on... Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on eh, useitakin huomioita. Aivan ensiksi tämä menettely, tämä väline, rahoitusväline, siinä meillä on erilaisia mahdollisuuksia lähteä mukaan ja etäisyyttä myös – minä olen aikaisemmin keskittynyt siihen, että ensin pitää tunnistaa e, instituution ajatukset ja ideat. Nyt voimme mennä tässä asiassa pidemmälle vielä institutionaaliset puitteet. Olen kiitollinen komissiolle siitä, että tämä väline on valmisteltu, jotta se voidaan täytäntöön panna. Ja sitten toinen huomio. Yksi tarkistuksistani liittyy pk-yritysten, hyvin pienten pk-yritysten ongelmaan. Se, sellaiset, joissa on alle 10 työntekijää, eli 10 prosentin sääntö olisi hyvin vaikea soveltaa. Tämä tarkistus siis on ongelman ratkaisu minä toivon, että kollegani tukevat tällaista ratkaisua. Kolmanneksi sanoisin, että meidän pitää painostaa, jotta saadaan paremmalle tolalle julkinen yksityinen kumppanuus. Se on heikkous silloin, kun vertaamme Yhdysvaltoihin esimerkiksi. Tämä rahoitusväline auttaa meitä puuttumaan tähän ongelmaan. Ja sitten neljäs huomioni. Niin haluamme toimia rajat ylittävästi Euroopan unionissa. Itäisen kumppanuuden maat ja Venäjä yhteydet näihin maihin. Minulle on kerrottu, että nyt on neuvottelut meneillään EUn ja Venäjän välillä tässä asiassa ja venäläiset ovat kovasti kiinnostuneita lähtemään Eureka puitteisiin. Ja sitten viidenneksi tässä mainittiin tässä keskustelussa jo, että minä ehdotin sitä, että laajennetaan hallinnolliset kustannukset. Niin tämä on kyllä virhe. Laajentuminen ei liity hallintokustannuksiin, vaan osallistumismaksuihin, koska tällä alalla on nyt mahdollisuus yhdistää eri maiden mahdollisuudet, eli eh, rajat ylittävästi yksittäiset maat voivat tällä tavalla toimia. Tämä toimenpide pyrkii puuttumaan eh, osallistumismaksuongelmaan. Kiitos. Kiitoksia tuosta vastauksesta. Rouva Zavela, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Olen sitä mieltä, että minulla ei ole tähän paljonkaan lisättävää. Kirjasin kollegojen kommentit ja tulemme tekemään yhteistyötä tämän lopputekstin eteen. Kiitos. Grazie, grazie, Turms. Kiitoksia. Herra Turmes vielä. Joo. Voi replicare? Haluatteko te vastata? Olkaa hyvä. Save sometimes. Aion säästää aikaa ja jätän tämän jonkin toiseen kokoukseen. La conclusione anche come... Kiitoksia. Tähän päättyy valiokuntamme työskentely erittäin täsmällisesti. Tarkistusten jättöaika on 4. joulukuuta keskiviikkona kello 12. Valiokunta kokoontui jälleen huomisaamuna, mutta sillä kertaa huoneessa 5G3. Joten mikäli teillä on jotakin tavaroita, jotka haluatte ottaa mukana, niin ottakaa ne nyt sitten saman tien.